I think we can start. Liebe Kolleginnen No niin, aloitetaanpa. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloitan tämän päivän kokouksen, joka on viimeinen ennen kesätaukoa. Ja toivotan ne tässä vaiheessa teille rentouttavaa lomaa. Tänään meillä on erityisvieraita täällä Alasaksista. Gesine Meisner – on kutsunut tänne 17 jäsentä, jotka edustavat Alasaksin liikennelaitosta. Tervetuloa. Sitten vielä vihreiden Niedersaksin, Alasaksin parlamentin liikennepoliittinen tiedottaja Susanne Menger on täällä. voinemme hyväksyä esityslistan, jos kukaan ei sitä vastusta, ei näytä vastustavaa, ja jos kukaan ei näitäkään vastusta, voimme hyväksyä 15. 15. kesäkuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan. Minulla ei ole puheenjohtajan ilmoituksia, joten siirrymme kohtaan neljä. Ilmoitusneuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta sisävesialusten teknisiin vaatimuksiin. Tässä esittelijänä on Ivo Bellet. Tässä on todella kyse sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja työjärjestyksemme mukaan meidän on viitattava tässä kokouksemme alussa menettelytapaan. 22.6. täysistunnossa puhemies ilmoitti neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta tästä asiasta. 66 artiklan 2 kohdan mukaan työjärjestyksestä tehdään seuraavalla tavalla siteran. Neuvoston kanta otetaan ensimmäiseksi kohdaksi esityslistalle ensimmäisessä vastuuvaliokunnan kokouksessa tuon päivämäärän jälkeen. Joten ilmoitan myös täällä TRAN valiokunnassa, että olemme saaneet neuvoston kannan ja näin aloitamme virallisesti tässä lainsäädäntöasiassa toisen käsittelyn ja esittelijä kertoo kannastaan tästä tänä iltapäivänä. Äänestämme tästä ensimmäinen yhdeksättä. Nyt olen hoitanut oman velvollisuuteni tämän asian osalta. Kohta viisi. EASA, eli Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustaminen. Esittelijä on Marian Jean Marinescu. Keskustelemme tarkistuksesta ja saimme mietityn luonnoksen Marineskulta toukokuussa. Ja tämän jälkeen kollegat ovat jättäneet vielä 861 tarkistusta, ei 2000, mutta kuitenkin 861. Nyt puheenvuoron saa esitteli Marinesku, olkaa hyvä. Very much. Yes. Kiitokset. Niin tosiaan reilu 800 tarkistusta, niistä 100 on minulta. Olen hyvin kiitollinen, koska odottelin 2000 tarkistusta, joten olen hyvin tyytyväinen tähän määrään. En, ja, en sen kummemmin nyt näitä yksityiskohtaisesti käy läpi. Olen ne kyllä lukaissut, mutta varmasti kompromisseja voidaan löytää lähes joka kohtaan. Jotkut ehdotukset olivat suorastaan erinomaisiakin, joten uskon, että varmasti yhdessä saamme tästä hyvän tekstin aikaan. Minä esittäisin muutaman huomion ainoastaan näistä ristiriitaisista asioista, eli maahuolintapalvelut ja turvallisuusvaatimukset, ATM-vaatimukset. Niissä on muutamia tarkistuksia, jotka ovat eh, eh, joissa tähdätään, että näistä päästäisiin toisenlaiseen ratkaisuun. Kuitenkin monet yritykset, jotka vastaavat maahanmuuttopalveluista, tukevat näitä ehdotuksia ja niiden etujärjestö myöskin, joten minä toivon, että pääsemme sitten sellaiseen kompromissiratkaisuun, joka puoltaa teollisuuden alaa. Ja minä voisin ottaa esimerkiksi vaikkapa Frankfurtin lentokentän, joka tukee tätä ehdotusta. Minä olin vähän hämmästynyt, sillä on muunia ehdotuksia, joilla nuo delegoidut säädökset korvattaisiin täytäntöönpanosäädöksillä, ja minä olisin luullut, että parlamentti aina delegoituja säädöksiä tukee, koska sitten meidänkin näkemystä kuullaan. Mutta varmasti tästäkin löytyy yhteisymmärrys. Ja sitten vielä näistä sertifikaateista ilmailualan työntekijöille. EASA on jo valmistellut tällaista mallia ehdotusta varten ja lisäksi ristiriitaa on ollut vastuun siirrosta joidenkin mielestä pitäisi olla vähän tiukempi ratkaisu ja jotkut puolestaan haluavat joustavuutta enemmän. Lisäksi on muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen ja EASan täytäntöönpanomahdollisuuksiin. Ja myös sitten tuo johtoryhmä on keskustelun kohteena ja minä haluaisin, että olisi ainoastaan yksi hallintotaso, on sen nimi sitten mikä tahansa johtokunta tai mikä vain, jotta olisi ainoastaan muutama henkilö paikalla eikä 28 niin kuin nykyisellään ja näin sitten mietitään näiden eh, tehtävien siirtoa eurokontrollilta EASalle vuonna 2009. ATM-puolta katsottiin ja siirrettiin tuolta eurokontrollilta EASalle, eli tällaisessa tilanteessa nyt ollaan. No tämä varmaan riittää minun puolestani. Kiitoksia, koska aikaa ei ole kovinkaan paljon. Nyt varjoesittelijät saavat vain kaksi minuuttia ja muut minuutin. Gabriele Preuss. Viime kuukausina on päästy pitkälle ja tarkistusten määrä osoittaa, että kollegat todella ovat tiivisti käsitelleet asiaa. Ja haluaisin jo tässä vaiheessa kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä. Monet aiheet, jotka me, meidän ryhmällemme on keskeisiä, ovat sellaisia, joihin muutkin ryhmät ovat puuttuneet. Ja monista asioista on päästy ryhmien välillä jo sopimuksen. Kiitoksia allekirjoituksista. ST-ryhmän jäsenenä olemme ottaneet monet sosiaaliset kysymykset keskiöön. Ja tässä on asioita, jotka ovat meille aivan keskeisen tärkeitä. Ja näen tässä mahdollisuuden todella parantaa reilusti komission alkuperäistä ehdotusta ja väärinlaisesta sopimuksesta pitää tässä päästä eroon. Kun katsotaan sitten maahuolintapalveluita, tässä tältä osin ryhmässämme on hyvin eri, erilaisia kantoja, mutta itse asiassa meiltä tämän pitäisi kuulua asetuksen soveltamisalaan. Markus Piiperin kanssa laadimme tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että myös lentotekninen henkilöstö saataisiin mukaan asetukseen. Meidän pitäisi sulkea tähän liittyvä porsan reikä ja toivottavasti kollegat lähtevät tätä tukemaan. Ja mitä tulee sitten ilmailun turvallisuuteen, varmasti monet kollegat ovat yhtä mieltä siitä, että EASan tulisi toimia tässä selkeästi merkityissä rajoissa. Ja kyberturvallisuus on toinen asia, jota EASan tulee hoitaa. Mutta voidaanko EASolle antaa mahdollisuus antaa tässä sitovia ohjeita? Tämä on kyseenalaista. Ja täytyy myös ottaa huomioon, että säännöt ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia. Kun katsotaan sitten talousarviota, olen sitä mieltä, että kohta F artiklasta 109 pitäisi poistaa. Tiedän, että jotkut esittelijät ovat eri mieltä. Viime kokouksessamme komissio ilmoitti, että se kuvaa vielä hyvin tarkasti ja erottelee toisistaan EASON ja Eurokontrollin tehtävät. Tämä varmasti helpottaisi meitä, kun pyrimme löytämään kompromisseja. On tärkeää, että löydämme sellaisen kannan, joissa voidaan ottaa myös pienemmät ilmailualan toimijat huomioon. Malli lentokoneita pitäisi kohdella eri tavoin kuin miehittämättömiä ilma-aluksia, koska ne lentävät eri ilmatilassa. Tämä asetus on todella merkittävä ja tähän asetukseen eivät sovi sellaiset sanat kuin sopiva tai oikeasuuntainen. Kiitoksia seuraavaksi Fundal. Ehm, <clears throat> eh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Me olemme sitä mieltä, että nämä tarkistukset, jotka on saatu Jussi ovat kyllä nyt nollaavat se, mitä me olemme tässä ajatelleet. Hän puhuu tässä ilmailun turvallisuudesta ja nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja siksi meidän tukea häntä ja myös ryhmäni. Jotkut tarkistukset, jotka on esitetty kappaleeseen viisi liittyen komission ehdotuksessa, pitäisi poistaa, koska tässä halutaan perustaa aivan uusi virasto. Olisi mahdollista parantaa eräitä seikkoja, mutta se, että mennään ihan uuden viraston suuntaan, niin tämä on kyllä täysin tarpeetonta. Ja ehkä voisinkin pyytää, että kollegat vielä harkitsisivat tätä asiaa. Tarvitsemme valvontaa, on olemassa kansallisia valvontaviranomaisia tämä varmasti riittää. Kiitos Gesine No, en ajatellutkaan vielä pääsemäni vuoroon. se on Mylsenberg, eikö hänkin ole? Hänen vuorossa olisi ennen minua, eikö niin? Totta, en huomannutkaan häntä, joten Ensin To stick to teamwork. Niin, mehän haluamme tietysti tiivityötä tehdä, sehän on paras asia. Ilmailuus tarvitaan sellainen <clears throat> selkeä säännöstö, joka sitten kestää myös tulevaa aikaa. Ja tässä komission ehdotuksessa on ehdotettu EASan perusasetuksen uudistusta. Ja minä olen lähtenyt liikkeelle siitä, että olen pitänyt kiinni mitä eniten tuosta ehdotuksesta ja näin haluan ollakin kriitin arvotarkistuksiin tarkistuksiin nähden. Meidän täytyy kiinnittää huomiota pääkysymyksiin. Siksi hämmästyin, että näin paljon tarkistuksia oikeastaan tuli. Melko joukko tuhat suorastaan ja minun mielestäni tässä ei pitäisi nyt rähtää sitten yksityiskohtiin puuttumaan siitä, miten miehittämättömät lennokit painavat, vaan puhua yleisesti turvallisuudesta ja niin poispäin. Minä olen tehnyt tähän nyt seuraavista asioista turvallisuudesta ja vastuusta ja lennokeista näitä omia tarkistuksia. Niin turvallisuudesta sen verran, että EASALta täytyisi olla aloiteoikeus ilmailuturvallisuusasioissa, kun kyse on kyberturvallisuudesta ja sitten myös näistä ylilentoista konfliktialueiden päältä. Ja mielestäni viraston pitäisi sitoa, tai julkaista sitovia suuntaviivoja konfliktialueiden ylilennoista erityisesti, varsinkin tuon Ukrainassa pudotetun koneen tapahtumien jälkeen, jotta me voimme turvallisesti lentää myös konfliktialueiden yli. Ja näin toivon, että suuri enemmistö tukisi vahvaa ehdotusta, jotta me voimme sitten saada tämän myös neuvostossa eteenpäin. Ja sitten tuo talousarvio ja vastuu, totta kai tähän täytyy löytää jonkunlainen tasapaino sekä talousarvio että vastuu välillä. Se, tämä tasapainohan on hyvin herkkä. Meillä pitäisi olla perusasetus joka olisi tuo varsinainen välineistö. E, ei EASan toimia ja lisäksi EASalla täytyisi olla sitten selkeät tehtävät eurokontrolliin nähden ja niillä pitäisi olla seuraavat omat välineistöt. Ja sitten vielä noista lennokeista. Joustavuutta tarvitaan niissäkin erityisesti, koska teknologia kehittyy niin huimaa vauhtia juuri tällä alalla. Ja minä nimenomaan kiinnittäisin huomiota siihen, että tarvitaan delegoituja säännöksiä, ei täytäntöönpanosäädöksiä, joilla käsitellään sitten näitä teknisiä yksityiskohtia. Esittelijä on ehdottanut, että järjestäisimme tällaisen pienen teknisen ilmoitus, tämmöisen ilmoitusluontoisen tilaisuuden, jossa komissio sitten kertoisi näistä teknisistä yksityiskohdista ja myös EASan teknisen kertomuksen seuraamuksesta. Eli Marineskoa pyydän, että saisimme myös tällaista selvempää ja sisäpiirin tietoa myös siitä, mihin tässä ollaan menossa. Seuraavaksi Kyllönen. Ja hyvät kollegat, ensinnäkin kiitokset raportöörille erittäin hyvästä raporttiluonnoksesta, jossa on korjattu jo varsin monia komission alkuperäiseen ehdotukseen sisältyneistä epäkohdista. Nostan tässä nopeasti esille muutaman muutosehdotuksen, jonka olemme jättäneet yhteisesti keskusteltavaksi. Ilmailuun liittyen on aina välttämätöntä pitää mielessä se, että työolot ja turvallisuus – ovat aivan keskeisesti linkittyneitä toisiinsa ja niinpä työoloista huolehtiminen on myös yhtä kuin lentoturvallisuudesta huolehtimista. Tämän linkityksen vahvistamiseksi teimme useita muutosehdotuksia liittyen muun muassa epähyväksyttävään, ei-hyväksyttävään pay-to-fly-kehitykseen. Vaikka turvallisuudesta safety and security on huolehdittava, on myös vältettävä kohtuuttoman vaivalloisten prosessien aiheuttamista lentomatkustajille, niinpä mielestäni Euroopassa olisi tarpeellista panostaa myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jolla esimerkiksi turvallisuusprosesseja saataisiin edelleen kehitettyä. Lisäksi tehtiin muutosesitys, joka koskee operaattoreiden mahdollisuutta – teettää henkilöstölleen rekrytointitilanteessa sekä tarvittaessa myös työsuhteen aikana taustatarkistuksia. Tämä antaisi meille nykyistä paremmin työkaluja taistella terrorismia vastaan ja parantaisi sekä matkustajien että muiden työntekijöiden turvallisuutta. Olen edelleen kriittinen Executive Boardin osalta. Kukaan ei ole pystynyt perustelemaan minulle sen tuomaa lisäarvoa näin siinä turhaa byrokratiaa ja ylimääräistä hallintoa meidän pitäisi välttää. Lisäksi haluan kiinnittää huomiota myös nimenmuutokseen, jolle en näe mitään perusteita ja Dronesseissa toivon joustavuutta. Kiitos. Danke sehr, vor allen Dingen auch für die Einhaltung. Kiitoksia. Nyt moni on pyytänyt puheenvuoroa. Jokainen saa minuutin. Ensin Koh. Haluaisin kiittää Marineskoa tästä erinomaisesta tekstistä. Olen kuitenkin jättänyt tarkistuksia. Kolme niistä liittyvät vain saksankieliseen versioon, jossa on paljon virheitä. Ensinnäkin EASon toimivaltuudet, niitä pitää katsoa, mutta kuitenkin päällekkäisyyksiä on vältettävä. Sitten palveluista Olen sitä mieltä sitä, että ESA toimii niissä, mutta vain kahdella tavalla, kahdella tavalla. Sen pitää keskittyä vain turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin ja täytyy myös noudattaa kansainvälisiä turvallisuusnormeja. Lisäksi uskon, että lainsäädännön pitäisi olla selkeämpää. Jos komissio joka tapauksessa aikoo ottaa täytäntöön soveltamisalan ulkopuolelle nämä mallikoneet. On se, että pitäisi katsoa. Sitten pelastus- ja etsintäpalveluissa käytettävät lentokoneet, ne on otettu pois soveltamisalasta, mikäli tietty toinen, mikäli valtio tarjoaa nämä palvelut. On kuitenkin myös yksityisiä palveluita, jotka hoitavat tällaisia sitten liite, sieltä komissio on unohtanut helikopterit, erityisesti sähkökäyttöiset helikopterit, ne haluaisin tähän mukaan. Seuraava puhuja. Kiitokset. Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille siitä, että olette pyrkineet parantamaan tätä tekstiä. Minä haluaisin esittää muutaman kohdan. Eli täytyy muistaa viraston henkilöstön immuniteetti ja koskemattomuus, joka, jossa samoin toimittiin rautatieviraston yhteydessä. Eli meidän täytyisi saada asetuksen selvät säännöt siitä, miten hallinto johtokunnassa menetellään. Ja myös pitäisi kansallisten lainsäädäntöyksikköjen kanssa hyvin tehdä yhteistyötä myös kansainvälisten viranomaisten kanssa. Täytyy myös kuulla kansallisia viranomaisia ja vielä tarvitaan OECDn ympäristösääntöjen muistaminen myös, samoin kuin se, miten kiinnitämme huomiota sosiaalisiin vaikutuksiin ja työ, työllisyysvaikutuksiin sekä työntekijöiden oikeuksiin. Kiitos. Danke sehr, auch super für die Zeit. Kiitoksia hienosti piditte kiinni aikataulusta tai puheajasta. Nyt sitten kesinemaisen. No niin, kiitos. Muutama yleisluontoinen kommentti. Haluan korostaa tiettyjä asioita. On niin, että asetusta katsotaan tänä vuonna, jotta voitaisiin tehdä EASosta kestävä tulevaisuuden kannalta. On katsottava, mitä asioita pitää ottaa huomioon. Ja on aivan oikein, että EASO on vastuussa turvallisuuskysymyksistä, eri kokoiset miehittämättömät ilma-alukset pitää ottaa huomioon, yksityiset, kaupalliset, mm, kummallakin puolella on vältyttävä onnettomuuksilta. Pitääkö virastolle sitten siirtää uusia toimivaltuuksia? Sitä täytyy katsoa. Meillä on EASO ja Eurokontrolli, jotka tekevät hyvää yhteistyötä. Emme tarvitse mitään supervirastoa, kuten Yhdysvalloissa on. Nykyrakenne toimii hyvin ja tästä pitäisi pitää kiinni. Kiitos. Seuraavaksi Kari Möldeli, minuutti. Tämä tulee on todella vaikeaa puheenjohtaja minuutissa, jos ajatellaan ensimmäistä mielikuvaa, mitä saa tarkistuksesta, pitää nyt miettiä myös menetelmiä. Eli ehkä tarvittaisiin jotain työryhmiä joidenkin asioiden osalta, esimerkiksi nämä, nämä lennokit tai turvallisuuskysymykset ympäristöön liittyen, että päästäisiin asioiden ytimeen. Aivan ensiksi ei saa COP21 unohtaa ympäristökysymyksiä, puoli vuotta sitten näistä asioista puhuttiin ja tiedetään, että ilmailu kuluttaa paljon fossiilisia polttoaineita. 3 prosenttia päästöistä tulee siitä, eikä saa unohtaa niitä keskusteluja, mitä käydään ikaan yhteydessä ja pitää olla optimistinen siinä mielessä, että tarvitaan sitovat vähennystavoitteet hiilidioksidin osalta lento liikenteelle ja pitää ottaa lentoyhtiö tähän mukaan. Ja sitten on nämä sosiaaliset seikat, jotka mainittiin, mutta niitä saa unohtaa. Voimme ehkä joihinkin kantoihin yhtyä, mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että mm, oli ura tai liian huonot työolot tietyillä henkilöillä, jotka käyttävät tai joilla annetaan näitä nollatuntisopimuksia ja on myös tällaista wet leasingia eh, lenten osalta ja meillä on tällaisia erilaisia kysymyksiä, joihin e EASan pitäisi paneutua hyvin tarkasti, että voidaan varmistaa vähimmäisturvallisuus ja sitten näihin asioihin pitäisi nopeasti vielä palata. Mitä tulee lennokkeihin, tarvitaan nyt sääntöjä, jos ajatellaan tätä performance-based systeemiä, niin eh, tämäkin kokonaisuus huolestuttaa ja varmasti tämä voidaan palata vielä, kun lähdetään neuvottelemaan tarkistusta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Marin Kristin Noty. Kiitokset. Niin minä olen samaa mieltä kuin Fandallenkin kaikissa näissä tarkistuksissa, joita satoja on nähty. Perusongelmaa ei ole käsitelty ja mielestäni EASan toimintaa on hyödyllistä ja se onnistuu toimimaan, mutta näillä tarkistuksilla saattaa nyt haitata tilannetta. Näin ei välttämättä ollenkaan nyt onnistutaan välttämään päällekkäisyyttä muiden virastojen kanssa erityisesti jos katsomme näitä Euroopan unionin pääperiaatteita ja erityisesti subsidiariteettiperiaatetta tässä yhteydessä. Eli komission näyttää olevan nyt tässä sitten taas suurin voittaja tässä koko hankkeessa jäsenvaltioiden haitaksi. Danke sehr. Der nächste ist Michael. Kiitos sitten Michael Gahler. Kiitos. Periaatteessa tuen todella sitä, että ESOa valmistellaan tulevien vuosien haasteisiin. Meidän pitää ottaa huomioon uusi tilanne ja esimerkiksi lentoliikenteen kasvu. Mutta se, että EASON toimivaltuuksia ulotettaisiin koskemaan lentoturvallisuuden ulkopuolelle, ympäristökysymyksiin, security-kysymyksiin, maahuolintaan ja niin edelleen. Tähän suhtaudun skeptisesti. EASON pitäisi keskittyä siihen, mitä se on jo hoitanut hyvin tähän mennessä. En näe mitään sääntelyaukkoa myöskään huolintapalveluiden osalta, enkä näe lisää arvoa tässä ehdotuksessa. Lentoasemilla on lentopaikkojen ja turvallisuuskysymysten kanssa ongelmia. Tämä ei kuitenkaan ole tähän mennessä ollut turvallisuusongelma, vaan ICAON säännöt ovat olleet riittäviä. 31 ja 37 kohdat komponenteista ja hallintojärjestelmistä eivät ole sopivia. Ne pitäisi poistaa ja lisää sertifiointeja ei tässä yhteydessä tarvita. Sosiaaliset kysymykset voidaan mielestäni ratkaista olemassa olevan lainsäädännön ja sääntelyn kautta. Tämä ei mielestäni kuulu EASOlle. Kiitoksia seuraavaksi Lucy Anderson. Kiitos puheenjohtaja. Tähän on ihan syystä esitetty tuhat tarkistusta. Tämä on tärkeä. Tämä johtuu siitä, että tämä asetus on todella merkittävä. Se asettaa standardeja tällä alalla sekä Euroopassa että muualla moneksi vuodeksi, ja siksi tämä on hyvä näin. Ja meidän pitää saada säännökset ja delegoidut säännökset hyvin tasapainotettu, ja varmasti esittelen tästä huolestunut parlamentti ei halua mennä teknisiin yksityiskohtiin, mutta moni tekninen seikka on hyvin poliittinen. Voin yhtyä sosiaalidemokraattisiin kollegoihin ja siihen, että korostetaan muidenkin toimesta ympäristökysymyksiä, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon erääseen asiaan. Eli minä pyytäisin, että esittelijä nyt tarkkaan katsoisi tarkistusta 363, mikä liittyy matkustajien luottamukseen. Tämä liittyy siihen, mitä täällä muutkin kollegat ovat sanoneet, koska meidän mielestämme täällä pitäisi korostaa sitä, että pitää huomioida lentoturvallisuus ja ihmisten luottamus ja lähdetään liikkeelle hyvästä lainsäädännöstä. Hyvä, että John Schwach ja muutkin tämän ovat allekirjoittaneet. Eli matkustajien luottamus on tärkeä. Siis Markus Pieper. Kiitos. Seuraavaksi Markus Pieper. Kiitoksia. Mietinnössä on paljon hyvää, mutta haluaisin vielä muistuttaa kollegoita, jotka valitsivat siitä, että monet tarkistukset liittyvät päällekkäisiin, tai eivät liittyisi päällekkäisiin toimivaltuuksiin, mutta monet tarkistukset liittyvät juuri siihen, että ESA ei hoitaisi päällekkäisiä toimintoja muiden kanssa. on e sertifiointi sitä ei vaadita monessakaan asiassa, koska se hoidetaan hyvin toisaalla, koska on jo olemassa normeja. Emme tarvitse tällaista ilmailun turvallisuusjärjestelmässä, emme myöskään hätätilanteissa, ainakaan EAS on pelkästään omaa toimintaa. Sitten rahoitus ja huolinta palvelut, sosiaaliset kysymykset. sen pitää tässä olla varovainen, että se ei pureudu jo olemassa olevan lainsäädäntöön. Tässä pitäisi tehdä ero suurten kaupallisten lentoasemien ja pienten asemien välillä. Pitäisi ehkä olla jonkinlainen kynnysarvo, jotta näihin ei kohdistuisi samanlaista byrokratiaa. Kiitoksia seuraavaksi Ines Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä ja totta teille todella onnea menestystä, vaikka olette vähän tällainen työholisti, kyllä tämän tiedän. Me haluaisimme korostaa tätä eurooppalaistumista ja siksi on tärkeää, että voidaan tehdä siirtoja, ei kuitenkaan toiseen maahan, vaan jos niitä halutaan tehdä, ne menisivät suoraan EASalle. Ja jos ajatellaan sitten eh, eurokontrollin kanssa tehtävää valvontaa. Ja tämän lisäksi on hyvä ottaa mukaan tänne ympäristön ja turvallisuuden lisäksi sosiaaliset seikat, koska nekin liittyvät turvallisuuteen. Ja tämä voitiin nähdä German Wings kauheassa onnettomuudessa ja muullankin. Eli tarvitaan lisää vahvistulla vahvistusta näille sosiaalisille eh, aspekteille, jotka liittyvät työ, terveyteen ja turvallisuuteen ja niin poispäin. Ja on myös varmistettava henkilökunnan osaaminen, eikä saa alentaa standardeja. Ja tarvitaan sellainen taho, joka olisi siis näin virastona yhteispiste eri suuntiin. Jos virastolle annetaan yhä enemmän tehtäviä ja vastuuta, niin tarvitaan vuoropuhelua sen kanssa, jotta vältyttäisiin eh, epämieltäviltä ongelmilta ja mitä tulee sitten eh, toimipaikkaan ja maksuihin, jotka pitäisi sinne siirtää. Ja niin varmasti tähän asiaan vielä pitää parata myös. Kiitos. Danke sehr, Jackie Foster, aber nur eine Minute. Denn Kiitos. Jackie Foster saa nyt minuutin. Niin, kiitokset. Minä olen nyt ollut kaksi tuntia myöhässä Manchesterista Brussels Airlinesin kanssa, joten ensimmäisenä kertana, ensimmäisenä asianahan tässä esityslistalla sattuu nyt olemaan juuri tämä. Tämä on hyvin merkittävä asia. En minä tässä nyt kaikkia näitä reilua tuhatta tarkistusta käy läpi. Minä olen tähän jättänyt tarkistuksia myös jotka varmasti vakavasti täytyy ottaa, kun puhutaan ilmailupalveluista. On kyse sitten valmistajista, lentoyhtiöistä tai muista. Minä en kuullut Marineskun alustavia kommentteja tässä, mutta mielestäni avainasioihin pitää kiinnittää huomiota, jotka kävivät ilmi varjoesittelijöiden kokouksessa viraston nimeämisestä. Siinä pitäisikö nimeä muuttaa. Ja minun mielestäni myös sitten tuo rahoitus ja sitten tämä suhde eurokontrolliin ovat merkittäviä avainasioita. Nimeä ei pitäisi muuttaa sen enempää. Ja sitten näistä maahuolintapalveluista uskomme, että teollisuuden standardit ovat toimineet ihan hyvin ja minä olen tehnyt 75 tarkistusta ja nyt ryhdyn niitä käymään läpi, mutta toivon todellakin, että esittelijä kiinnittää näihin huomiota. Niihin, tähän liittyy niin monta eri intressiä. Ei tämä ole mikään sosiaalipoliittinen asiakirja, vaan tekninen asetus, jotka täytyy nyt sitten saada korjattua, koska maailma on muuttunut ja näitä lennokeita huitelee joka suunnassa. Eli me tarvitsemme sellaisen tehokkaan asiakirjan tästä nyt aikaan ja toivon, että esittelijä ottaisi nämä vakavat varjoesittelijöiden esittämät kommentit ja muidenkin esittämät kommentit huomioon. Se auttaisi kyllä kovasti. Toivottavasti pääsemme jonkin asteisiin johtopäätöksiin tästä ja ECR on sitten valmis myös miettimään joitakin kompromissiratkaisuja. Kiitokset. Jens Nielsen. Kiitos. Seuraavaksi Jens Nielsen. Jag vill föra fram två saker som har med mina ändringsförslag att göra. Det ena är om man lägger över Kiitos. Minä haluaisin ottaa esille kaksi skaa tänään. Jos me siirrämme tietoa EASalle ja tämä tapahtuu sitten toisesta viranomaisesta käsin, tämä toinen viranomainen kannattaa olla lopettaa. Ja mitä tulee sitten mandaattiin, EASA on sellainen viranomainen, joka ihmisten eurooppalaisten mielestä on se, joka parhaiten pystyy käsittelemään lentoturvallisuusasioita, eli on olemassa kansallinen viranomainen siinä maassa, minne lennetään, ja toinen viranomainen siellä, missä lentoyhtiön pääkonttori sijaitsee. Jos ne ovat erimielisiä, niin lentoja ei lennetä. Eli EASA tarvitsee selkeämmän mandaatin niin, että EASA voi näin hoitaa tehtävänsä. Danke sehr. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, delegoidut säädökset. Tämä tulee aina esille. Aina sanotaan, että tämä on tekninen kysymys, tehdään tämmöisten täytäntöönpanosäädöksiin, mutta me päätämme, onko kyseessä tekninen vai poliittinen asia. Tämä oikeus meille on Lissabonin sopimuksessa annettu. Meillä on ollut Velletin mietintö täältä, tätä käsittelevä mietintö. Olemme taistelleet pitkään tämän puolesta joten mahdollisuuksien mukaan meidän pitää olla tässä tiukkana. Tiedämme, mikä komission ja neuvoston taktiikka on. He haluavat meidät syrjään. Jos toimimme väärin, meillä ei ole mahdollisuutta. me voimme todella päättää sen, mikä on teknistä, mikä poliittista. Tätä oikeutta ei meiltä voi viedä. Ja nyt komissio voi millään kommentoida esimerkiksi delegoituja säädöksiä. Philip de Cornelis. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös Marineskulle. Kiitokset siitä, että saimme myös puhua tämän nykytilasta. Olemme iloisia siitä, että tämä näin nopeasti etenee. Koko asia kokonaisuus täällä parlamentissa. Valtava määrä tarkistuksia on tullut, mutta meistä kuitenkin tuntuu siltä, että laajalti komission ehdotusta tuetaan ja toivomme, että monet tarkistuksista tulevien kuukausien aikana saadaan kompromissiehdotuksiksi ja näin sitten todella voimme teitä auttaa, jos siitä jotain hyötyä olisi. Muutamaan kohtaan kiinnittäisin huomiota sen kummemmitta yksityiskohditta, koska myöhemminkin tietenkin voimme sitten puhua siitä, mitä, mitkä tarkistukset komissiolle kelpaavat ja mitkä eivät, mutta muutama kohta siis nyt, eli ympäristönsuojelu ei kannata unohtaa, että se on nykyisinkin jo EASan valtuutuksessa. Me emme muuta tässä sen kummemmin mitään, vaan me, muut, me muutamme sitä, että me sanomme, että periaatteessa, periaatteessa kaikkia ikä on ympäristösääntöjä noudatamme, mutta voimme sitten ottaa muita ympäristösääntöjä kuin ikä on ympäristösääntöjä mukaan ja joissain tapauksissa sitten hivenen poiketa ikä on standardeista. Näin on kaikin, kaikilla muillakin äh, ilmailuviranomaisilla tilanne. Ja sitten tietenkin me myös ymmärrämme, mistä nämä tarkistukset ovat peräisin, kun murehditaan ja huolehditaan äh, lentohenkilöstön taustoja ja tähän ei ole kuitenkaan nyt olemassa oikeusperustaa. Me emme voi tällä, tässä sopimuslainsäädäntöön tai sosiaaliseen lainsäädäntöön sen kummemmin puuttua, mutta turvallisuussäännöissä tietenkin me puhumme näistä valintakriteereistä ja terveyskriteereistä, joita jotka sitten on lentohenkilökunnalle asetettu. Ja vielä sitten tämä uusi ehdotuksen ala, johon on tullut paljon, paljon turkituksia siitä, että me ottaisimme oman filosofiamme käyttöön, jotta maahuolintapalveluihin saataisiin kunnon eurooppalainen lähestymistapa. Ja me emme tue sellaisia tarkistuksia, ja varsinkin lennokeista siis eh, tässä on kyse. Ei me, meidän täytyy miettiä, mikä on parasta tälle uudelle sektorille. Ymmärrän kyllä, että parlamentissa varmasti on kysymyksiä, minkälaisia sääntöjä tarvitaan ja että me myönnä sitten ylisääntelyn eh, puoleen. Ja me nyt mietimme sitten tuon tuollaista prototyyppiasetusta, jonka sitten EASA voisi hyväksyä tässä tule, lähitulevaisuudessa. Ja näin sitten voisimme saada selvyyden siitä, minkä tyyppisiä sääntöjä on tulossa. Ja sitten suhde eurokontrolliin, Marineskokin sanoi, että me emme tässä EASalle ole antamassa uutta ö, täytäntöönpanovaltaa. Tämä on käsitelty jo vuonna 2009. Pikemminkin nyt puhumme siitä, että miten voimme rahoittaa osan toimista ja kyse ei ole siitä, että eurokontrollilta vietäisiin rahaa näihin tehtäviin, vaan kaikki ATM käyttävät myös jäsenvaltioiden ilmailupalvelut ovat käyttämässä tätä samaa rahaa. Ja tässä on aina ollut kyse käyttäjän rahoittamasta toiminnasta ja tällä tavalla olemme ajatelleet jatkaa myös tulevaisuudessa ilman, että eurokontrollin pussista viedään rahaa pois. Ja sitten näistä eri tehtävistä, EASan tehtävistä puhumme, emme eurokontrollin tehtävistä. Kyse on siis erillisestä kansainvälisestä järjestöstä ja me olemme sitten tähän toiseen lausuntoon kiinnittänyt huomiota siitä, miten eurokontrollin konkreettiset tehtävät saataisiin sitten määriteltyä ja sen pitäisi tuossa syksyllä tulla valmiiksi ja luoda sitten selvyyttä koko alalle. Ja jos nyt jotakin vielä täytyy sitten EASan ja eurokontrollin välillä sitten selventää, niin sehän tapahtuu sitten unionin ja eurokontrollin välisessä sopimuksessa ja meillä on olemassa tällainen sopimus, jo korkean tason sopimus on jo olemassakin. Ja talousarviosta vielä muutama sana. Me olemme kiitollisia siitä laajasta tuesta joustavuudelle. Rahoituspuolella me olemme tutkailleet talousarvion tasapainotusehdotuksia myös ja sitten näistä tyyppisäännöistä me olemme pyrkineet saamaan nyt siihen enemmän sääntöjä, miten todellakin varsinaisesti käytännössä tämä tapahtuu, että voisimme myös kustannuksia alentaa innovoinnilta ja todellisiin tuloksiin kiinnittää enemmän huomiota. Ja lähteä liikkeelle toisenlaisesta lähestymistavasta. Jos ajattelemme vaikkapa maahuolintapalveluita, mihin Marineskukin sanoi, me haluaisimme aika kevyitä, joustavia sääntöjä. Ja sitten taas toisaalta se, että loisimme uusia henkilösertifikaattiluokkia, mm, niin sitä me kyllä vähän epäilemme tästä turvallisuusnäkökulmasta. Eniten ei ehkä pitäisi olla niin kovin eh, tiukkoja, siitä vaan kustannukset sitten nousivat, nousisivat. Ja sitten kansallisista sään eh, suhteista eh, tässähän EASalla on tietysti kansainvälisesti hyvin merkittävä rooli. Ja jos katsomme sitten Lissabonin sopimusta ja ulkoista edustustoa, niin meidän täytyy tarkkaan tutkia tuota oikeudellisen tekstin muotoa. Mutta nämä varmasti nyt riittävät yleis kommentteiksi niin- ja tulevien kuukausien aikana yksityiskohtiin voimme pureutua. Kiitoksia nyt. Kuulemme vielä esittelijä Marineskua. So first I want... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että minä pidän kaikkia tarkistuksia yhtä tärkeänä ja kaikkia aspekteja myös. Olipa kyseessä konfliktialueet, lennokkeen paino, kaikki nämä ovat tärkeitä, huomioon kaikki tehdyt ehdotukset. Mitä tulee eurokontrolliin? Haluaisin yksinkertaisesti sanoa seuraavaa. Ei ole päällekkäisyyttä EASan ja eurokontrollin välillä, paitsi tältä ilmaliikenteen hallintalainsäädännön osalta, koska tässä toimitaan verkko hall, verkkojen hallinnoina komission nimittämänä ja Eurocontrol saa tästä myös rahaa 2009 asti työskenneltiin asetuksen pohjalta ja sitten 2000 2009 me äänestimme asetuksesta, joka vei pois eurokontrollilta tämän osion. Eli ei ole päällekkäisyyttä eurokontrollin ja ESN välillä. Ne ovat ihan erilaisia. Yksi on eurooppalainen, tämä EASA, ja toinen ei ole ainoastaan eurooppalainen taho. Tämä pitää huomioida. Ja kun rahasta puhutaan, niin lobbaus on aina todella painokasta. Minäkin kokoonnun herra Brennin kanssa ja sanon, että huomioon kaikki ehdotukset, mutta haluan kuitenkin nähdä aivan tarkkaan yksityiskohdat Eurokontrollin budjetista, jotta voidaan nähdä, mihin rahat maksusta menevät. Menevätkö ne asetuspuolelle? No jos näin on, niin sitten asiasta voidaan puhua. Ja minusta komission ehdotus on tältä osin kyllä oikeudenmukainen ja korrekti. Minä en kuitenkaan saanut Eurokontrollilta vielä mitään tietoa, yhä sitä odottelen. Mutta jos ajatellaan budjettikohtia Eurokontrollin budjetista, jotta voitaisiin nähdä, miten näitä rahoja, maksuta saadaan, käytetään. Ja sitten lennokeiden osalta, dronien osalta, minä Rova Proisin kanssa jo aloitin kokoontumisen. Meillä on syksyllä tapaamispäivämäärä vaikka minun on sitä muutettava, koska tuona päivänä en pääsekään paikalle, mutta kollegatkin voivat tulla mukaan järjestämään tätä tilaisuutta. On tärkeää pitää tämä kokous. Minä pyrin varmistamaan sen, että kompromissit valmistuvat ensi viikon loppuun mennessä että mitään kaikille kollegoille. Ehdotan, että varjosyttelijöiden kanssa tavataan loman jälkeen joka viikko, siis joka viikko, mutta minä tarvitsen kuitenkin Slovakian puheenjohtajakauden edustajien kanssa tapaamisen, jotta voin tarkalleen tietää, mitä he aikovat tehdä. Toivottavasti näin ei käy, mutta jos he tässä saisivat aikaan viivästystä, niin tuskinpa meidänkään pitää kiirehtiä ja voitaisiin ehkä harkita toistakin päivämäärää, mutta tähän tarvitaan ensin selvyys, koska kuten täällä on sanottu, tämä on todella tärkeä ja aika mutkikas asia. Tämä on tekninen ja samalla myös poliittinen asia. Kiitos paljon. Kiitos. Totta kai on parempi huolehtia laadusta kuin hutkia. Tästä asetuksen tarkistukset ja kompromissit. Nyt siirrymme kohtaan kuusi kertomus postipalveludirektiivin soveltamisesta. Esittelijänä Markus Ferber, joka saakin välittömästi puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen hieman surullinen siitä, että sain vain reilut 250 tarkistusta, enkä läheskään yhtä paljon kuin kollega Marinesku. No, tämä varmasti johtuu tästä aiheesta. Ilmailu alalla edetään nopeammin kuin postialalla. No, vakavasti otettuna ja puheenjohtaja keskeyttää. Pyydän teitä lähtemään saalista mahdollisimman pikaisesti, jotta pääsemme rauhassa käsittelemään aihetta. Odotamme pienen hetken.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 nicht alle gegangen sind, lohnt sich jetzt noch weiterzumachen, bitte. No niin, vaikka tältä ihmistä toistuivatkin, niin kannattaa jatkaa silti. No kyllähän tänne jäi vielä ihmisiä kuuntelemaan. No niin, sitten postipalveluista. Tässähän periaatteessa oli kyse vain komission kertomuksesta, joka koskee postipalveludirektiivin soveltamista, josta hyväksy, joka hyväksyttiin vuonna 2000 tai astui voimaan vuonna 2013 tammikuussa. Tähän liittyy velvoite antaa kertomus ja me annamme lausunnon. Mitään uutta postipalveludirektiiviä hän ei ole tulossa, eikä postipalveluita olla keksimässä tässä uudestaan. Se ei ole kertomuksen ajatuksena. Ja haluaisin kiittää tässä vaiheessa varjoesittelijöitä he olivat tästä asiasta samaa mieltä kanssa niin varmasti pääsimme aika hyvin eteenpäin. Yritin hieman jäsennellä tarkistuksia. Saimme aikaan 22 kompromissitarkistusta, jotka toivottavasti sitten hyväksytään huomenna laajalla tuella. Tämä osoittaa, että postipalveluista Euroopan unionissa ollaan pitkälti yhtä mieltä. Keskustelemme hyvin pitkään yleis postipalveluista. Ne ovat postipalveluiden ydinaluetta ja olen tyytyväinen siihen, että onnistuimme toteamaan, että yleispostipalvelut pidetään voimassa direktiivissä määrittelyissä muodossa Tähän liittyy tarkistuksia poistamiseksi tai muuttamiseksi, mutta direktiivin yleispostipalvelun näkemys on edelleen järkevä. Ja tämä on syytä todeta, koska näin varmistetaan se, että kaikki eurooppalaiset voivat saada käyttöönsä postipalveluita. Olemme myös kuitenkin havainneet, että kertomuksen soveltaminen on tapahtunut hyvin eri tavoin 28 jäsenvaltiossa perinteisten ja uudempien postipalveluiden soveltamisen suhteen. Tässä komissiolla saattaisi olla hyvä olla hieman merkittävämpi rooli niin, että samoja asioita arvioittaisiin eri eu jäsenvaltioissa mm, samalla tavoin niin, että niitä ei tulkita eri tavoin. Ja kun katsotaan postipalveludirektiivin joustavuutta, joustavuutta ei kuitenkaan pidä ylittää tai se ei saa mennä liian pitkälle. Ja tästäkin löysimme hyvän kompromissin. Sitten Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen riippumattomuus on meille hyvin tärkeä asia ja yhteen toimivuus on asia, jota haluaisimme vahvistaa, jotta sisämarkkinoita voidaan viedä eteenpäin. Tästä paketista otin, siihen otimme kantaa vain hyvin yleisesti. Toivottavasti tämä asia ei mene Imkolle, vaan meille. Kiitän tässä valiokuntamme puheenjohtajaa. Tiedän, kuinka hankalia neuvottelut puhe- valiokuntien puheenjohtajakokouksessa joskus saattavat olla. Tässä on, olen itsekin taistellut jo no, tässä paketti asiassa ei tarvitse nyt ottaa kantaa, vaan tätä käsitellään sitten myöhemmin. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita siitä, jotka ovat olleet innokkaasti mukana. Tietysti varjoesittelijöitä kiitän. Viime viikolla käytimme paljon aikaa, oikeastaan enemmän kuin mitä laki sallii. Me jatkoimme kokoustamme niin pitkään, että asiat saatiin hoidettua. Nyt niin toivottavasti huomenna saamme hyväksyttyä hyvän tekstin sähköistä palveluista, digitalisaatiosta ja muutoksista huolimatta postipalvelut ovat edelleen merkittävässä asemassa. Ja jatkossakin sitä pitäisi pitää välineenä, joka mahdollistaa viestinnän ihmisten välineenä hieman laajemmankin kuin pelkän tekstiviestipituisen viestinnän. Posti pitää jakaa tietyssä ajassa. Tämäkin liittyy yleispostin palveluihin. Eli kiitoksia kovasti kaikille. Toivottavasti komissio tarttuu näihin ajatuksiimme ja työstää niitä ei uuden direktiivin muodossa, vaan niin, että se valvoo tämän tärkeän markkina-alueen toimimista oikealla tavalla. Kiitoksia. Aikapaine jatkuu, siksi annan jälleen kaksi minuuttia varjostelijoille ja minuutin muille. Lucy Anderson. Kiitos, kuten sanottiin. 235 tarkistusta esitettiin tähän, mutta myös IMKOon ja EMPL-valiokunta saatiin pitkät lausunnot. Ja tämä osoittaa sitä, että postiala on todellakin monialainen, niin kuin olen ennenkin sanonut. On hienoa kaikki se työ, mitä varjoesittelijä ja ovat tehneet. Meille on tärkeää, että universaalinen palveluvelvollisuus on pitkällä ajalla korkealaatuista, mutta pitää huomioida myös kansalliset ominaispiirteet ja maantieteelliset ominaispiirteet, ja tämän takia tarvitaan vähän joustoa täytäntöönpanossa. On totta, että jäsenvaltiot eivät saa mennä liian pitkälle tässä joustossa, mutta tarkistus 55 varoittaisin, koska siinä halutaan päästä tästä tasapainosta. Otetaan esille sellaisia seikkoja, jotka eivät tähän lainsäädäntöön kuulu. Tämä on hankala asia mielestäni, vaikka hyvä, että siitä puhuttiin. Subsidiariteetti on tärkeä, mutta myös lainsäädännön voimassa, lainsäädännön voimassapito on tärkeä. Tämä ala helpottaa ihmisten oikeuksien toteutumista, niin kuin IMKO-lausunnossa sanotaan, kuluttajan oikeus näihin palveluihin ja varmistettava, että kuluttajan oikeudet toteutuvat ja postipalveluissa, kuten muillakin kuluttajalainsäädännön aloilla laissa sanotaan yhtä, mutta kuluttajan on usein vaikea saada näitä oikeuksia toteutettua, eli tämä pitää, pitää, pitää mielessä, pitää äänestää sen tarkistuksen puolesta, jossa pyydetään, että kuluttajat saavat lisää valitusmekanismeja, jos näin tarvitaan. SETissä otetaan esille valiokunnan lausunnon tärkeät ajatukset George Parin toimesta, eli pitää huomioida työolosuhteet. Tiedämme, että alan vapauttaminen on muuttanut olosuhteita töissä ja palkkoja ja työntekijöiden oikeuksia. Tämä pitää pitää mielessä, että voidaan saada oikeudenmukaista kilpailua, mutta myös samanlaiset toimintaolosuhteet kaikille. Tarvitaan tehokas posti, Sitä varten tarvitaan myös luotettava eh, työvoima, eli toivottavasti Emplin eh, tarkistukset saavat tukea. Kiitos. Seuraavaksi Jackie Foster. Thank you to the long stand- kiitokset, kiitokset myös esittelijälle joka sallisi, voisi saada jo mitalin tästä kauan aikaan saadusta työstä. E, kiitos joka tapauksessa. Tässä olet tehnyt hyvää työtä myös, kun olet ottanut huomioon posti- ja jakelupalvelualan muutokset. Ja tässä ECRssä me olemme sitä mieltä, että tarkistuksista varmaan voidaan päästä kompromisseihin ja eri huolen aiheisiin on jo kiinnitetty huomiota ja tietysti me sitten varmasti voimme yleisesti ottaen äänestää tämän puolesta. Yksi pääasioista on juuri tuo yleispalvelunäkemys ja se on nyt otettu huomioon, vaikka jäsenvaltioilla onkin haasteita tietysti postipalvelujen tarjoamisessa yleisluontoisena palveluna, varsinkin nyt viimeisten 10-15 vuoden ajan muutosten vuoksi. Ja me olemme myös tutkailleet sitä, millä tavalla kilpailukyky ja innovointi tällä alueella, alalla kehittyy. Ja, ja nämä ja tässä puhutaan myös uusien teknologioiden e, tuomista eduista jopa postipalveluissa käytettävistä lentolaitteista ja niin poispäin. Ja varmasti sitten tietysti myös kaikki turvallisuus yksityiskohdat otetaan huomioon tässä yhteydessä. Kiitokset ja odottelemme tästä äänestystä. Litska. Kiitoksia. Seuraavaksi Pavel Telitska. Like uh, the... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on ollut oikein miellyttävää ja tehokasta kaikki haluavat toimivat postipalvelumarkkinat kuluttajien osalta, mutta ei ainoastaan vuoden 1997 tarpeita varten, vaan myös tälle vuosisadalle. Ja tämä tässä mietinnössä kyllä huomioidaan. Jos ajatellaan sitä, mitä tarvitaan, tarvitaan hyvä sääntelyympäristö, jotta saadaan laadukkaat universaalit palvelut ja jonkun verran, jonkun verran joustoa. Me tietysti haluamme sen, että kansallisilla viranomaisilla, valtaviranomaisilla on selkeä asema. Haluamme lisää avoimuutta tulevaisuudessa ja pitää, olla, pitää ottaa huomioon myös rajat ylittävät toimitukset, mutta haluamme myös oikeudenmukaisen ympäristön, jossa huomioidaan myös vasta markkinoille tulleet, että ne, joiden juuret ovat siellä universaalin palvelun tarjonnassa. Mutta protektionismia emme halua. Kaikki kaikilla tasolla puhuvat sisämarkkinoiden kehittämistä ja edistämisestä, mutta kuitenkin monessa tarkistuksessa mennään juuri päinvastaiseen suuntaan. Ja tämä ei ole paikallaan, jos haluamme todella kehittää näitä markkinoita. Ja vielä pari loppukommenttia. Olisi hyvä, jos tekstin selkeyden vuoksi me aina pidättäytyisimme oman toimivaltaamme. Joskus lähdemme muuttamaan asioita, jotka kuuluvat kuitenkin eh, työllisyysvaliokunnan mm, piiriin tai päinvastoin. Eli olisi valmis äänestämään kaikkien muiden paitsi yhden kompromissiehdotuksen puolesta ja pyrimme rajoittamaan tarkistusten määrää, koska tästä ei koskaan ole hyötyä. Kiitos oikein paljon ja odotamme innolla äänestystä. Ja Kilön. Kiitoksia. Seuraavaksi Kyllönen. Uh, thank you, Chair, dear colleagues. Uh... Kiitokset, hyvät kollegat, niin kuin varjoesittelijän Gonzalesin puolesta kiittäisin esittelijää ja kaikkia ryhmiä neuvotteluista. Ja me olemme jo havainneetkin, ettei kyse ole mistään helposta asiasta, koska näkemyksemme postialan toiminnasta ja eri sovelluksista ovat toisistaan poikkeavia eri jäsenvaltioissa ja eri ryhmissä myös. Ja me olemme pyrkineet äh, nyt saamaan tähän tekstiin nuo päätekijät siitä, miten täytyy ottaa huomioon erityiset maantieteelliset ja väestön äh, levittäytymiseen liittyvät äh, erityistekijät jokaisessa jäsenvaltiossa ja se, että me saamme tämän kestävästi pysymään yleispalveluna ja myös se, miten täytyy kiinnittää huomiota huonolaatuiseen ja epätyypillisiin työpaikkojen määrän yleistymiseen tällä alalla. Karima Deli. Kiitoksia. Seuraavaksi Karima Deli. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että kollega Jill Vance ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta hän kuitenkin on nyt antanut minulle tämän iloisen tehtävän, eli että voin kertoa hänen puolestaan hänen ajatuksensa. Hyvä esittelen säkin. Hän onnittelee teitä tästä mietinnöstä. Meidän ryhmämme on esittänyt eri tarkistusryhmiä ja halutaan korostaa parempia postipalveluita kaikkialla, myös syrjäisillä alueilla, joita saa unohtaa. Ne ovat meille tärkeitä. Ja toinen seikka on sitten työntekijöiden suojelu ja kolmanneksi se, että pyritään vähitellen edistymään Euroopan alalla, erityisesti liittyen 20 kompromissiin, 20 suurin piirtein voimme tukea ja voimme koko tekstin puolesta äänestää ja haluamme onnitella teitä. Danke sehr. Die nächste ist Daniela Ayuto. Seuraavaksi Daniela Ayuto. Kiitos puheenjohtaja. Haluan todella onnitella esittelijä erinomaisesta työstä. Me tuemme mietintöä ja tätä direktiivin täytäntöönpano- tai soveltamiskertomusta. Tässä otetaan huomioon joitakin kysymyksiä, joihin kiinnitimme itsekin tarkistuksessamme huomiota. Ensinnäkin rajat ylittävän liikenteen suojelu on ongelma, johon pitää kiinnittää huomiota. Sitten joustavuus, alkuperäisessä direktiivissä direktiiviä oli vähemmän. Nyt sitä pyritään saman mukaan syrjäseutuihin ja muihin. Ja syrjäseutujen osalta olemme yhtä mieltä, mutta kun katsotaan väestön tiheyttä, emme ole yhtä mieltä. Joten tämä oli meille hieman hankala kysymys. Kun katsotaan sitten työntekijöiden suojelua. Tähänkin pitää kiinnittää huomiota, koska tähän liittyy sosiaalisen polkumyynnin ongelmia. Emme saa unohtaa, että monet yksityispalveluita tarjoavat yritykset ovat aika heikkoja työntekijöiden suojelun osalta tällä alalla. Sitten kun katsotaan uusia teknologioita ja lennokkien käyttöä, joista kollega Foster puhui, totta kai puollamme innovaatioita, mutta tällaisen teknologian kannustimista pitää olla hankalia, pitää olla varovaisia, jotta emme vääristele markkinoita. Markkinoiden pitää antaa toimia vapaasti, ei käyttää uutta teknologiaa liikaa niin, että siitä olisi sitten haittaa muille tai sellaisille tahoille, jotka pitävät kiinni pikemminkin perinteisestä teknologiasta. Sitten kuluttajapuoli, luottamuksen ylläpitäminen tai sen takaisin saaminen. No miten se onnistuu? Tietenkin niin, että palvelu toimii hyvin. Tätä me puolamme voimakkaasti. Kiitoksia. Seuraavaksi Arno Thyn. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä poliittinen ryhmittymä, jota edustan, puoltaa julkisia palveluita kovasti ja erityisesti postipalveluita. Ja siitä syystä minä kiinnitän huomiota näihin eri seurauksiin, joita tällaisella eurooppalaisella lähestymistavalla olisi, kun lopullisesti tuhottaisiin postipalvelut julkisena palveluna, eli kaikkia koskevat palvelut, niin kuin Ferberi-tekstistä käy ilmi, e, varsinkin kun ajattelemme sitten näitä kaukaisimpia alueita. Minä olen tehnyt tähän tarkistuksia, mutta ne ovat kompromisseissa täytyystin jääneet huomiotta, koska ne tuli, ovat peräisin minun minun euroskeptisestä ryhmästäni. Tässä vain olette ottaneet federalistisia liittovaltioajatuksia, jotka palvelevat teidän lähestymistavojanne. Ja tässä sitten on palveltu muita ryhmiä täysin hyödyttämällä tavalla minun mielestäni. Nyt näitä, te olisin halunnut avata teidän silmänne, mutta te olette vain sulkenut silmänne entistä tiukemmin ja näin postiala joutuu kärsimään vielä enemmän, joten turha on hämmästyä sitä, että Euroopassa viha ja kiukku kasvaa. Danke sehr, George Bach. Kiitoksia seuraavaksi George Bach. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan antaa tunnustustani kollega Ferverille tästä mietinnöstä. Kolme asiaa ovat mielestäni tässä tärkeitä. Ensinnäkin se, että pidetään kiinni yleispostipalveluista. Niitä ei tulisi muuttaa eikä poistaa. Tämä on erityisen tärkeää. Ja toiseksi sitten sääntelyviranomainen liberal, vapaut, vapautetut markkinat, jotka ovat muutoksessa, on, ja on hyvin tärkeää, että meillä on voimakkaat riippumattomat viranomaiset tältä osin jäsenvaltioissa. Sitten sosiaalinen ulottuvuus, työllisyysvaliokunnan varjostelijana olen tyytyväinen siihen, että esittelijä on ottanut monta ehdotustani huomioon ja haluan kiittää häntä tästä. Kiitos seuraavaksi Isabella de Monte. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia kovasti esittelijälle ja varjoesittelijöille tehdystä työstä. Haluan korostaa sitä, että kirjeiden jakelupalvelu on vähentynyt ja sen takia meidän täytyy nyt suhtautua tilanteeseen eri tavoin kuin ennen. Toiminnan ydin toiminnasta on tullut aika marginaalinen muihin lisäpalveluihin verrattuna niiden taloudellinen painoarvo on lisääntynyt. Ja samaan aikaan tapahtuu myös digitalisaatiota, kuluttaja käyttäytyminen on muuttunut, joten palvelun kestävyys pitää yhdistää yleispalveluiden säilyttämiseen niin, että kaikki todella voivat hyötyä julkisesta palvelusta. 54 artikla mielestäni voi edustaa oikea lähestymistapa tämä näkemys tarkistuksissa kun digitalisaatio etenee myös syrjäisemmillä alueilla, niin uskon, että joustavuutta voi tätä myöden lisätä. Ja toiseksi meidän pitää ottaa huomioon se, että jäsenvaltiot tarjoavat erilaisia palveluita ja tässäkin mielessä tarvitaan joustavuutta jäsenvaltioille. Kiitos. Danke sehr. Für die Kommission hat jetzt das Wort Herr Kiitoksia seuraavaksi Harry Teving komissiosta. Oh, miss. Miss Teming, excuse me please. Rova Teming. Much for the opportunity. Kiitokset eh, puheenvuorosta. Kiitokset eh, parlamentin työstä asian eteen. Ja kuten komission viime vuoden tekstissä sanottiinkin, niin postipalvelualalla ollaan nyt aika huomattavia dramaattisia muutoksia juuri käymässä, varsinkin kun palvelut digitalisoituvat, mutta postipalvelut ovat silti merkittävällä paikalla edelleenkin. Eli postipalveludirektiiviä ei ole komission mielestä sen kummemmin muutettava. Se on puitedirektiivi, jossa sallitaan riittävästi joustavuutta ja sitä on tulkittu jäsenvaltioissa ja myös tulkitaan vastaava, vastaavastikin mutta tietysti täytyy valvoa markkinoiden tilannetta siitä, millä, minkälaisia, minkälaiset volyymit ovat kyseessä ja voitaisiin sitten postipalvelutilastoja tutkailla. Komission sivustollahan ne muutama viikko sitten eh, nuo tilastot julkaistiinkin. Ja, ja tässä täytyy sitten käydä keskustelua ja paketti palveluista ja pakettiin jakelupalveluista toukokuussa on eh, sovittu. Me olemme myös puhuneet siitä, että markkinoilla on merkitystä innovointiin nähden ja se on sitten komission paketti tiekartasta olemassa tässä seuraavan vuoden, seuraavien vuosien aikana siitä, miten voidaan seurata paketteja, miten sitten voidaan yhdistää palveluita toinen toisiinsa. Komissio on myös ottanut huomioon eurooppalaisen standardoinnin tarpeen, mutta kyllä asiasta tietenkin keskustelua käydään pakettiasioista myöhemminkin. Ja kansallisten valvontaviranomaisten rooli on tietysti merkittävä mukaan Niiden täytyy toimia riippumattomasti ja komissio on luonut tällaisen 2010 vuonna tällaisen laitoksen, joka sitten koordinoi ja kehittää yhteistyötä näiden postipalveluyksiköiden välillä ja ne ovat tehneet paljon työtä. Sofiassa järjestettiin myös tällaisesta keskiaikavälin strategiasta myös ehdotus siellä. Ja sitten työllisyyspuoli on tietysti myös otettu huomioon. Työllisyysvaliokunta on siihen kiinnittänyt huomiota. Posti direktiivi sallii sitten jäsenvaltioiden puuttua näihin työllistymisprosesseihin, mutta me tiedämme kyllä, että työolosuhteet ja ehdot ovat muuttumassa tälläkin alalla kovasti ja sitten mietitään tätä rajat ylittävien pakettipalvelujen, jakelupalveluiden vaikutuksia myös tähän. Tämä ei koske pelkästään yleisluontoisia postipalveluita. Kiitokset joka tapauksessa kaikille työstänne. Kiitos ja nyt puheenvuoron saajalle esittelijä. Aivan lyhyesti. Kiitoksia näistä mukavista sanoista. Pyrin löytämään tarkistuksista kompromisseja ilman, että menetettäisiin näkyvistä direktiivin varsinainen tavoite, josta olin itse mukana myös aikanaan neuvottelemassa. yleis hyödyllisten palveluiden ajatus todella näkyy postipalveluissa erityisesti, ja tähän liittyy liittyvät toisaalta julkiset palvelut, ja tässä ei saa asioita sotkea keskenään. Kilpailua on avattu, mutta omistajuuteen ei ole sinänsä puututtu, eikä yksityisistä palveluista tässä direktiivissä eikä mietinnössäkään puhuta. ihmiset käsittävät tietysti postipalvelut eri tavoin. Meitä on monta, ähm, mutta on hyvä, että tässä valiokunnassa on kuitenkin peruslinjoja, jotka ylittävät puoluerajat, joista olemme yhtä mieltä. Ja esimerkiksi rajat ylittävät kysymykset ovat jatkossakin vielä hankalia. Kiitoksia tästä myönteisestä palautteesta ja toivottavasti tämä hyvä henkinäkymys huomisessa äänestystuloksessa. Kiitos. Niin, huomenna todella äänestämme tästä. Seuraavaksi talousarvio varainhoitovuodesta 2017 esittelijä Isabella de Monte. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä siis katsomme liikennettä ja matkailun osuutta budjetissa. Liikenteessä korostin sitä, että emme ole päässeet toivottuihin tuloksiin. Tätä valiokunnassa on tuotu esille useaan otteeseen. Verkkojen Eurooppa kauppavälineeseen on tehty useita leikkauksia ja niitä ei pitäisi tulla. Ja nämä varat pitäisi vakauttaa tai palauttaa tai ainakin sitten nämä leikatut määrärahat pitäisi suunnata eurooppalaisiin liikennehankkeisiin, joista saataisiin lisää arvoa. Kestävyys on hyvin tärkeää ja tieliikenteestä pitäisi päästä pikemminkin raide- ja meriliikenteeseen ja tarvitaan sopiva rahoitus ERTMS-järjestelmälle ja samoin merten valtateille. Oikeanlainen rahoitus tarvitaan myös Shift to Rail yhteisyritykselle – Ja rahoituksen pitäisi vastata tälle annettua roolia ja virastolle annettua roolia. Toiminnan pitää olla taloudellisesti kestävää, mutta myös ympäristön kannalta kestävää. Ja meillä pitää olla selkeästi COP21 tavoitteiden mukaista toimintaa. Sitten matkailun osuus. Se noudattelee aika pitkälti parlamentin jo aikaisemmin hyväksymää päätöslauselmaa. Tässä pyydetään matkailulle omaa budjettikohtaa. Tämä lisäisi avoimuutta, koska näin ymmärrettäisiin se, kuinka paljon todella haluamme investoida tähän tärkeään eurooppalaiseen alaan. Ja sitten vielä matkailuun liittyvä ohjekirja, se on saatavilla kaikilla EUn virallisilla kielillä. Tästä haluan kiittää komissiota. Me aikaisemmin puhuimme jo äärialueista, vuoristoalueista, saarista ja niin edelleen. Tässäkin nämä otetaan huomioon, koska näiden heikompien alueiden toimintaa pitäisi edistää eri määrä rahoin. Ja vielä lopuksi pitäisi helpottaa liikuntarajoitteisten pääsyä eri matkailukohteisiin. Tiedämme, että tähän liittyy matkailussa ongelmia. Tässä joitakin yleisiä kommentteja olen totta kai valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. Kiitoksia seuraavaksi Marinesku. I want to say... Niin, kiitokset esittelijälle tästä tekstistä. Oikein hyvin tässä lausunnossa meidän valiokuntamme ajatukset esitetään ja minä kiinnittäisin huomiota 2017 talousarvion huomiota erityisesti. Sehän on merkittävä asia, sillä monta ongelmaa komission on nyt ratkottava ja komission pitää löytää varoja ja komissio sitten tutkii pitkin poikin budjettoa ja budjettia, mistä niitä löytyisi, koska jäsenvaltiot eivät lisää rahaa halua antaa kyse on pienemmästä summasta kuin 2016, kun 6 prosenttia on jo leikattu, joten meidän täytyy pitää silmällä nyt tätä liikenteen ja sen uhrattavaa rahamäärää. Ja täytyy saada selväksi se, että sisäisistä budjettikohdista komissiosta täytyy saada nuo varat liikkeelle ja tutkailla tietysti myös muitakin budjettikohtia ja erityisesti kiinnittää huomiota hallinnosta otettaviin rahoihin. Kyllä sitten löytyy myös varoja rahoittaa näitä eri välineitä. Mehän olemme tämän nyt jo Strasbourgissakin nähneet, että kyse on vain miljardista ja ja nämä hankkeet ovat hyvin pitkää aikaa. CEF-hankkeet ovat hyvin pitkäaikaisia, joten meillä täytyy olla ehdot, varat myös ensi vuodeksi. Tämä olisi minun ehdotukseni, että tutkaisimme, tutkailisimme juuri näitä sisävesireittejä esimerkiksi ja sitten myös Shift to Railia ja ERTMS ja niiden hankkeiden rahoitusta. Ja tietysti se sarja myös. Se on myös oikein merkittävä asia. Kiitos. Pavel Telitska. Kiitos. Pavel Telitska seuraavaksi. Uh, I'm afraid, thank you. Uh... Kiitos. Valitettavasti joudun kyllä nyt poistumaan. Minulla on muuta tekemistä. Minulla on puheaika. Kiitos. Not. Selvä. Maria Kyllönen niin on tainnut lähteä, joten Karimen Belli seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Näin voi viedä enemmän aikaa, jos kollegat ovat poissa. Hyvä. Haluaisin kiittää esittelijää, koska yleisesti ottaen voin yhtyä siihen, mitä tässä esityksessä sanotte. Ja minun ryhmän sitä mieltä, että menette ihan oikeaan suuntaan, mutta jotain kysymyksiä kuitenkin haluaisin esittää. Ensinnäkin muutama seikka, mitä haluaisin korostaa. 2017 on vuosi kansanäänestyksen jälkeen ja minusta tämä olisi oikea hetki tehdä selväksi, että haluamme todellisen sovintobudjetin. Eli nyt tarvitaan todella budjetin näkyvyyttä liittyen siihen, mitä komissio haluaa tehdä infrastruktuurien osalta, mutta halutaan myös saada aikaiseksi sovinto eurooppalaisten kanssa, sillä liikenne on ihan heidän jokapäiväinen asiansa, eli miten näette toimia. Ja sitten jos palaan näihin teidän ajatuksiinne, niin meistä on hyvä, että rajat ylittäviä infrastruktuureja kehitetään, mutta on tärkeää, että suurten hankkeiden rinnalle tarvitaan näitä puuttuvia hankkeita. Minusta on hyvä, että budjetit pidetään yllä, mutta MMIE-budjetteja. Kyllä, Tämä on ihan hyvä, mutta kun katsotaan, että Junckerin rahoista puolet menee moottoriteiden laajentamiseen. Tämä on kyllä täysin komission tavoitteen kanssa päinvastaista, kun sanotaan, että pitää hiilipäästöjä vähentää liikenteessä. Eli jos ajatellaan nyt sitä, että strateginen investointirahasto ei edistä moni muotoisia liikennemuotoja eikä uutta tekniikkaa eikä mitään muutakaan, kun katsotaan esimerkiksi tätä budjettia, joka koskee matkustajan oikeuksia, niin sitä nyt millään voi hyväksyä. Eli tässä on kyllä moisia ongelmia. Me pitää korostaa kaikkea tätä. Ja toinen mielenkiintoinen asia tässä teidän ehdotuksissanne, että kerrankin pidetään rautateiden kehittämistä tärkeänä ja tätä pitää korostaa. Eli että jäsenvaltiot ovat liian vähän investoineet rautatieinfrastruktuuriin, niihin tarvitaan lisää panostusta Euroopan tasolla. Ja on totta, että neljän rautatiepaketin neljäs tekninen pilari, hyv- tai tekninen pilari hyväksyttiin, ja jos nyt halutaan edistyä, tosi, vaikka tekniseltä kannalta tämä ei onnistuisi, niin ensin tarvitaan investointeja, jotta voidaan turvallisuus varmistaa ja yhteen toimivuus kaluston kannalta. Eli tähän tarvitaan nyt investointia ja Euroopan komission olisi kyllä annettava siihen oma panoksensa. Tämä on merkittävää. Ja sitten siirtymä rautateiden suuntaan ei tapahdu yksin, vaan tähän tarvitaan todellakin sijoituksia, pitää parantaa rautatieasemia ja mm, siirtymistä liikennemuodosta toiseen. Eli minä voin kyllä tältä osin täysin yhtyä siihen, mitä te sanotte. Ja sitten puheenjohtaja, anteeksi vielä, mutta haluan vielä korostaa erättä seikkaa. Eli uutta tekniikkaa, nyt on uutta liikennetekniikkaa ja liikennöitsijä, on uudenlaisia, he ne ovat yhteydessä toisiinsa älykkäällä tavalla ja näin saadaan todella hyvä ratkaisu, joka on vaihtoehto autoille. Ja minä haluaisin nyt vain kysyä, miten autetaan näitä uusia tulevaisuuden liikkuvuuden suunnittelijoita edistymään. Kiitos. Ja, die nächste ist Daniela Kiitoksia. Seuraavaksi Daniela Ajuto. Eivan, marie Mari-Kristiin Arnoty. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Niin, puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että kuin tässä sanotaankin näistä esiristä strategisista sijoitusten rahoituksesta ja yhteyksistä Euroopan unionissa. Tätä esiriä ei pitäisi enää käyttää rahoituksen muotona. Tässä puhutaan siitä, että rahti ja matkustusliikenne pitäisi saada raiteille ja meriliikenteen piiriin. Sitten tässä puhutaan myös neljännestä rautatiepaketista, jonka saamme uudelleen käsitteille sitten syksyllä. Ja jos ajattelen tuota tieliikennettä, se on tietysti kehittyneintä. Ja jos nyt sitä siirretään raideliikenteen ja meriliikenteen piiriin, niin se voisi sitten auttaa vähentämään sosiaalista polkumyyntiä. Ja meidän täytyy tosiaan tutkia raideliikenteen mahdollisuuksia tasapainottaaksemme tilannetta. Ja vielä sitten näistä pakolaisista. Minä olen kyllä jo Libe-valiokunnassa asiasta puhunut, olin esittelijänä ja varsinkin kun kyse on meriliikenteen turvallisuudesta ja suurin osa valiokunnan jäsenistä ovat toimineet demokraattisessa hengessä, mutta halunneet hylätä tuon tekstin mm, jonka esittelijänä toimin ja nyt sitten, hyvä puheenjohtaja, te olette käsitellyt asiaa uudemman kerran. Danke sehr. Jetzt Dominik Riquet. Kiitoksia. Seuraavaksi Dominik Riquet. Kiitos. Puheenjohtaja. Minä puhuisin niille kollegoille, jotka ovat täältä jo aikaisin poistuneet. Haluaisin kiittää tästä hyvin mielenkiintoista ja kattavasta mietinnöstä. Se on budjettiin liittyen, mutta haluaisin kuitenkin palata eräisiin yleisiin seikoihin, Eli sen jälkeen myös näihin budjettikommenteihin. Ensinnäkin esittelijä sanoo, että esiristä ei ole ollut odotettuja tuloksia, mutta näin ei kuitenkaan voi sanoa, koska Esir on kolmevuotinen ja pitkän aikavälin kehityksestä on vaikea puhua, kun on vasta tietoa ensimmäistä puolesta vuodesta. Eli todellakin nämä ensimmäiset tulokset osoittavat, että liikenneasioissa ei ole vielä saatu odotettuja tuloksia, vaikka menty oikeaan suuntaan. Ja sitten verkkojen Eurooppa-välineen osalta moni täällä harmitteli sitä, että osa varoista on otettu rahastosta, jonka tarkoituksena oli antaa tukia, mutta näiden pitäisi kyllä toimia yhdessä ja oli järjetöntä purkaa verkon Eurooppaa esirin hyväksi, sillä tässä on havaittavissa, että tarvitaan todellakin tätä yhdistämistä. Ja me emme halua, että verkkojen Euroopasta taas viedään rahoinen, kun komissio aikoo ehdottaa joko suoraan tai joidenkin rahoitusvälineiden kautta. Tätä emme voi hyväksyä. Te olette tyytyväisiä neljänten rautatiepaketin, mutta eihän sitä ole vielä pantu täytäntöön, eikä siitä ole vielä edes äänestetty, vaikka tässä ei ole ehkä ihan samaa mieltä näistä onnitteluista, mutta uuden tekniikan osalta, josta puhutte, niin kyllä varmaan odottavissa hyviä tuloksia. Ja sitten olisi ehkä kuitenkin palattava mietinnön budjettiosuuteen ja kommenteilla sen osa 1a, jos ajatellaan, minkälaisia vaikutuksia tällä budjetti vakauteen sen sijaan, että puhuttaisiin vain yleislinjoista, mutta tämä ei ole selkeästi budjettiin liittyvä. Eli nyt meidän pitäisi ottaa ehkä kantaa, vaikka komissiota voidaan arvostella – Esirin takuurahaston käytöstä. Olisi ehkä hyvä saada jotain tietoa marginaalista ja niiden käytöstä ja siitä, voidaanko puhua joustavälleen käytöstä tässä budjetissa. Olisi myös hyvä ottaa esille myös monivuotisen rahoituskehyksen tarkistus, koska se tulee kyllä olemaan puitteena tulevaisuudelle 2018-2020 ajalle. 2017 budjettihan on viimeinen budjetti, johon neljän miljardin osuudella osallistuu yhdistynyt kuningaskunta ja siksi tämäkin asia pitää ottaa esille. Siinä kaikki. Kiitos. Kiitos. Robert Zille. Robert Ziele. Uh, yes, thank, you, Michael. sorry, I was... Kiitos, niin anteeksi tulin tänne myöhässä, mutta halusin kuitenkin muutaman sanan sanoa. Eli kiitokset esittelijälle tästä tekstistä. ECR tukee aina tällaisia talousarvioehdotuksia, kun ne ovat realistisia ja tasapainoisia. Ja ECR on myös pitkälti näistä asioista samaa mieltä siinä, että tällaiset perusrakenteet ovat sisämarkkinoiden ja tavaroiden ja palveluiden ja ihmisten kannalta hyvin merkittäviä, joten täytyy nyt sitten saavuttaa tavoitteet 2030 vuoteen mennessä ja sitten täytyy myös täydentäviä toimia kehittää siitä eteenpäin. Ja esiristä nämä tulokset eivät ole sinänsä olleet vielä täysin tyydyttävät niistä syistä, että Esirin yksityisrahoituspuoli ei ole menossa siihen suuntaan, mihin toivoimme, esimerkiksi liikennealalla ohjautumassa raideliikenteen puoleen. Muihin hankkeisiin sitten on enemmän löytynyt rahaa näihin kestävyyshankkeisiin ja ympäristöhankkeisiin ja niin poispäin minun mielestäni tuo Connecting Europe-väline on selvä prioriteetti, eikä se pitäisi kärsiä esirprioriteeteista. Ja sitten myös nämä maantieteelliset allokaatiot, meidän täytyy sitten katsoa sitä, missä on suurempi bruttokansantuote ja missä on väestön tiheys korkeampi. Ja silloin sitten suurempi määrä esirhankkeita näille alueille ohjautuu. Ei se ole mikään hämmästelyn aihe. Ja on sitten kuultu myös sellaistakin tietoa, että ESIR-hankkeet liittyvät viimeisten puolitoista vuoden aikaisiin komission puheenjohtajan vierailuihin. Tämä on vähän surullinen huhu. Ja näin sitten täytyy katsoa tarkkaa tuota verkkojen Eurooppa-hanketta ja sitä, miten se sitten, miten, minkälaiset vaikutukset esirahoituksella siinä on. Ja esiristä sanoisin, että on vaarallista keskiaikavälin arvioinnissa olla jättää nämä suuren luokan liikennehankkeet ulkopuolelle seuraavien vuosien aikana, mutta myös seuraavina budjettikausina sitten 2020 jälkeen. Mielestäni tämä on parlamentin liikennevaliokunnan selvä linja. Kamp. Kiitos seuraavaksi Wim van de Kamp. Ja voorzitter, dank u wel. Uh, in tegenstelling tot... Kiitos puheenjohtaja. Toisin kuin mitä Karima Deli sanoi, minä olen sitä mieltä, että Monikan mietintö on hyvä ja naulan kantaan osuva. Haluaisin kommentoida esiriä tätä strategisten investointirahastoa. Komissio haluaa, että nämä rahat palautetaan, niin kuin Marian sanoi. Mutta se pitäisi kuitenkin ottaa verkkojen Euroopasta, mutta en tiedä voidaanko näin ajatella, koska meidän on oltava varovaisia siinä, mitä sanotaan. Täällä sanotaan että verkkojen Eurooppa-välineestä ei ole saatu tarpeellisia tavoitteita täytettyä, mutta pitää sanoa, että ei vielä ole päästy tähän. Näin pitäisi sanoa. Nyt on liian aikaista sanoa muuta. Nyt tarvitaan uutta pontta välineeseen, mutta tarvitaan kuitenkin sen vahvistamista – eikä sen uudelleen henkiin herättämistä. Eli tässä pitäisi kyllä laajentaa ja muuttaa tätä virkettä sille, jos sanotaan, että annetaan uutta pontta, niin tarvitaan sitä, että tämä on kuollut. Kiitos. Olin eilen Bratis, Bratislavassa, jossa olin 33 vuottakin sitten ja kajakilla sitten soudimme kohti Mustaa merta ja oli hyvin hankala siellä vältellä suuria aluksia. Ja kolme vuotta sitten olin Reinillä. Siellä liikenne oli vähentynyt ja sisävesiliikenne on vähentynyt huomattavasti. Se ei ole vielä kuollut, mutta sitä pitää todella lisätä. Se on ympäristöystävällistä. Tämä on on otettava huomioon päästörajat, eli ei sitä varmastikaan pois, poisteta. Ja tähän voi puuttua tarkistuksiin. Niet meer in een kajak gaan zitten. Dat is, uh, is niet goed. Niin, kajakilla kulkeminen voi sinänsä olla hyvä keino myös. Tämän verran. No jos olisin yhtä nuori kuin te, niin tilanne olisi helpompi minulle. Hyvä. Nyt kuulemme Chakia komissiosta. Chair, good afternoon. Firstly, I would like to thank you for the continuous support you have. Kiitos. Aivan siksi haluaisin kiittää teitä kaikesta siitä työstä, mitä olet tehnyt liikennepolitiikan eteen ja erityisesti sen budjetin kannalta. Haluaisin myös kiittää esittelijää De Monte tästä mietintöehdotuksesta, jota me tarkkaan tutkineet. Haluaisin vakuuttaa, että komission budjettiluonnos panee liikennepolitiikan tärkeälle sijalle, edistetään sen työpaikkoja ja investointeja. 3,7 miljardia sitomusmäärä rahoja ja on varattu siihen ja tästä 3,8 miljoonaa verkon Euroopalle ja 264 miljoonaa innovaatioon ja tutkimukseen on varattu. Mitä tulee näihin prioriteettiin, joista tänään olette puhuneet ja täällä mainineet erityisesti merien valtateistä ja ERTMSstä olette puhuneet, haluaisin sanoa, että jos ajatellaan 2014-2015 e, tarjouskilpailuja, niin me olimme jo 80 hanketta identifioinut ja Ja jos ajatellaan sitten esiriä, no sillä on oma roolinsa. Siinä on 17 hyväksyttyä liikennehanketta, 12 liikennehanketta, kaiken kaikkiaan 8,5 miljardia euroa ja nämä tuottavat 60 000 työpaikkaa. Ja sitten on myös viisi monialaista rahastoa, joissa on myös liikenneala mukana. Jos verrataan Esirin 8,5 miljardin rahoitusta ja sitä, miten olisi annettu 2,2 miljoonaa verkkoon Euroopasta, niin kyllä tämä kaiken kaikkiaan toimii hyvin. Ja saadaan sitten virastoja ja yhteisyrityksiä, niin komissio on todella tietoinen siitä, kuinka tärkeitä virastot ovat. Unionin rautatieliikenne viraston budjetti on lisätty 30 miljoonaan verrattuna viime vuotiseen 26 miljoonaan. Ja nyt 185 työntekijää siellä tulee olemaan, eli 16 työpaikkaa enemmän. Sama koskee meriturvallisuusvirastoa. Henkilöstöehdotus on 263 ja budjetti on 71 miljoonaa. Tämä on 40 prosenttia enemmän verrattuna 2000 16 vuoteen. Tämän vuodelta virasto pystyy tekemään nykytehtävänsä, mutta myös uudet ehdotukset, jotka liittyvät merirannikon vartiostopakettiin, joka on äskettäin hyväksytty. Ja lopulta Shift Rail-budjetti on myös pyyntöön ja tehtävien mukainen. Siellä on 20 prosenttia tullut henkilöstölisäystä verrattuna vuoteen 16. Eli tässä lyhyt yhteenveto budjetista. Jos teillä on muita kysymyksiä, niin olen valmis niihin vastaamaan. Kiitos. Kiitos. Ja nyt jälleen esittelijä Demonte. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin kaikille kollegoille näistä merkittävistä kommenteista. Olen todella valmis vastaanottamaan näitä kommentteja, keskustelemaan tarkistuksista ja ottamaan huomioon täsmällisiä kommentteja talousarviosta. Meidän pitäisi Euroopassa saada aikaan niin sanottua liennytystä, ja tässä infrastruktuureilla on merkittävä rooli. Ne yhdistävät eri jäsenvaltioita toisiinsa, käytävät, puuttuvat osat, missing links, ja niihin tulee liittymään oma tarjouskilpailu. Tämä kaikki toiminta vie ihmisten elinoloja eteenpäin, työoloja myös. Ja jos palaamme Esiriin ja Junkerin suunnitelmaan, emme saa unohtaa sitä, että vipuvaikutuksen aikaansaaminen infrastruktuureiden osalta on hankala. Tämä täytyy muistaa, kun leikataan verkkojen Eurooppa-välineen varoja. meidän pitäisi suunnata näitä rahoja ja investointeja raideliikenteeseen, joka saastuttaa kaikkein vähiten. Innovaatiot ovat myös tärkeitä esimerkiksi vaihtoehtoisissa polttoaineissa. Ja sitten navigointia koskeva osuus. Olen valmis katsomaan sananmuotoa. Tiedämme, että jotkut reitit ovat hyvin laajoja ja hyvin toimivia, kun taas toisia pitää parantaa entisestään. Kiitoksia tarkistusta ja sen aika on 27. heinäkuuta kello 12. Näin pääsemme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EUn strategia. Laadimme lausunnon ITREN mietintöön valmistelijana Claudia Monteiro de Aguiar. Hän saa puheenvuoron. Obrigado, senhor presidente. Caros colegas. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluaisin sanoa muutaman sanan näistä perustavoitteista ja siitä, mihin minä tähtään Euroopan unionissa. Energialähteiden monimuotoisuus on oikein merkittävä ja sitten markkinoit pitää saada myös avoimemmiksi, eikä myöskään saa olla syrjivyyttä olemassa. Täytyy vahvistaa varastointimahdollisuuksia ja eri eurooppalaisten satamien palvelumahdollisuuksia ja täytyy myös alueellisia satamia parantaa ja pyrkiä löytämään parempi, paremmat ratkaisut yhdistää satamia toinen toisiinsa, voidaksemme vähentää hiiltä taloudestamme ja teollisuudestamme. Se vaikuttaa suoraan tietysti ympäristöön laatuun. Tähän on tehty muutamia tarkistuksia, muutama kymmen tarkistusta. Minä olen tehnyt 11 kompromissiratkaisua tähän noista 23 tarkistuksesta ja tämä kaikki on ryhmätyön tulosta. Kiitokset kaikille varjoesittelijöille yhteistyöstä. Hyvin yksimielisesti tässä on edetty. Ja näin on sitten liikennealalle saatu selvä strateginen visio, jossa otetaan huomioon energiapuoli ja ympäristöpuoli myös. Lisäksi kiinnitetään huomiota myös rahoitukseen ja sen riittävyyteen. Ja lisäksi haluaisin kiinnittää tosiaan huomiota satamien merkitykseen. Satamat ovat tulonnin ja viennin merkittäviä tekijöitä, kun ajattelemme nesteytetyn maakaasun kulkua pitkin Eurooppaa, joten tähän kohtaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota ja näin ollen poltto, vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiivin transponointi täytyy saada jo päättymään ja tämä 18. päivään lokakuuta mennessä. Ja me emme saa unohtaa todellakaan niitä satamia, jotka e RTET e verkon ulkopuolelle jäävät. Ja me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy luoda tällainen joustava järjestelmä ja erityisesti näille kaukaisille alueille, jos ajattelemme vaikkapa Madeiraa ja sinne luotavaa kaasuputkea. Ja minä haluaisin myös kiinnittää huomiota nesteytettyyn maakaasun sinisen kanavan luomiseen. Kyse on kaukaisista alueista ja saarialueista, ja, jotka voitaisiin sitten liittää muihin mantereihin. Ja täytyy luoda sellaisia terminaaleja ja tankkauspisteitä, myös suuriin satamiin, jotta sieltä voi tankata nestetettyä maakaasua. Ja täytyy myös olla selvillä rahoitus uusille aluksille. Ja yleishyödylliset hankkeet energia-alalla täytyy saada sellaisiksi, että jäsenvaltiot pääsevät kaasumarkkinoille. Tämä on olennaista siksi, että me voimme saada sitten kaasun kulkemaan Iberian maa perältä Ranskaan ja toisinpäin. Näin me sitten saamme laajemman energia valintamahdollisuuden Eurooppaan. Ja me tarvitsemme myös riittävän rahoituksen ja selkeän sääntelykehyksen. Meidän täytyy käyttää kaikkea tietoa, jota meillä on olemassa Euroopan energiavirastossa ja myös maailman tasolla. Näin meidän täytyy pystyä luomaan vaihtoehtoisille polttoaineille ja energiavaroille myös selkeä strategia. Kiitos. Portugal on is heute besonders gekleidet. Valmistelija tulee Portugalista. Hänellä on erityinen vaate tänään mukanaan päällään ja haluan onnitella häntä Portugalin mestaruudesta. Pärjäsitte hienosti ilman Ronaldoakin. Kukapa olisi uskonut? Onnitteluni. Seuraavaksi Jackie Foster. Yes. Otherwise I wouldn't have done it. yes, congratulations. Niin, onnittelut. Jackie, uh, äh, Pyydän anteeksi, Jackie, voitko odottaa vielä hetken? Tässä on soinen puhuja ennen teitä. Oui, uh, Teresa ne peut pas... Niin, Teresa ei pääse paikalle ja hän pyysi minua pyytämään anteeksi hänen puolestaan ja sitten aivan ensiksi halusin onnitella tästä hienosta onnittelusta ja bravo onnittelut Rans, eh, vaikka minä Ranskan takana ensin seisoin, mutta onnittelut kuitenkin Portugalille. Tämä oli hieno ottelu. Ja sitten siihen, mitä Teres halusi sanoa. Hän halusi kiittää Claudia tehdystä työstä tähän asti ja näistä hyvistä kompromisseista tekstissä viitataan laajalti uudistuviin lähteisiin siitä pitää vähentää hiili, hiilin käyttö. Ja tekstissä on hyvää tasapainoa, halutaan saada vakaa energiaunioni ja varmistaa se, että nesteytetyn maakaasun käyttö on kestävää. Varjoesittelijä tapaamissa olemme korostaneet tiettyjä seikkoja, jotka on huomioitu täällä. Ensinnäkin pitää olla varovaisia, kun nesteytetyn maakaasun infrastruktuuria rakennetaan. On varmistettava, että niissä todellakin huomioidaan kysyntä on varmistettava, että ollaan mahdollisimman tehokkaita, kun käytetään olemassa olevia nesteytetyn maakaasun infrastruktuureja. On tärkeää, että komissio huomioisi sen, että parlamentti on monta kertaa jo pyytänyt 2030 vuodelle sitovat ympäristötavoitteet. Ja teillä haluan vielä kerran kiittää. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Jackie Foster. Kiitos. Nyt Jackie Foster. Uh, just a few point. Kiitos. Esittelijälle vain muutama asia. Kaikki tuntuvat suhtautuvan samalla tavoin siihen, miten katsomme vaihtoehtoisia energianlähteitä. Ne ovat merenkululle hyvin tärkeitä. Meidän tulee käyttää mahdollisimman puhtaita polttoaineita Pieni huolenaihe saattaa liittyä pariin kompromissiin. Yksi tuntuu menevän pidemmälle kuin mitä on vaihtoehtoisia polttoaineita koskevassa direktiivissä. Tämä aiheuttaa meissä huolta, koska meillä todella on jo tällainen direktiivi olemassa. Ja jos lähdemme tätä pidemmälle menemään, tämä ei ole hyvä asia. Tässä pitää edetä varoen. Meidän pitää olla tässä määräämättä tankkauspisteiden määrää. Tämä on asia, jonka markkinat määrittelevät. Ja jäsenvaltioiden pitäisi voida määritellä, mitä vaihtoehtoiset polttoaineet ovat, miten niitä käytettäisiin. Tässä monet ovat todella ponnistelleet kovasti. Ja tässä täytyy toimia markkinajohtoisesti. Ja sama viesti liittyy jälleen näihin ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Tässä pitäisi soveltaa samoja kriteerejä, toimia markkinaehdoin. Mutta kaiken kaikkiaan teksti on varsin hyvä. Ja tämä on hyvä asiakirja myös ITREn näkökulmasta ja varmasti pääsemme tässä hyvään tulokseen. Kiitos, Roksi Rados. Gospodine presjedniče, e, u pogledu osnovne cilja strategije... E, Kiitos. Kun katsotaan sisävesistrategian päätavoitteita, voidaan sanoa, että tavoitteet ovat selkeät, niihin voidaan myös päästä – Useat ryhmät ovat jättäneet tarkistuksia esimerkiksi LNGn käytöstä liikennealalla. Itse tuen näitä eri vaihtoehtoja, mutta se tässä on vielä auki, mitä, mikä kaasu olisi kyseessä. Siis kyseessä on nesteytetty maakaasu, paineistettu maakaasu, esimerkiksi myös bi- biokaasu. Eli mikä kaasu olisi optimaalisin käytön puolesta? On katsottava myös yhteensopivuutta ja sitä, onko olemassa jo teknologisia ratkaisuja ALDE tukee hyvin pitkälti tekstejä ja jätimme kyllä tarkistuksia. Ja tässä edelleen on pohdittava sitä, kuinka paljon LNGtä todella liikenteessä käytetään ja voidaan käyttää. Kiitoksia. Seuraavaksi Taylor. Well, thanks, Chair. Um, sorry I was a little late. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että Tuli vähän myöhään, ehkä aloititte vähän aikaisemmin kuin tarkoitus oli, mutta haluaisin kuitenkin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä tässä asiassa ja täällä on oikein hyviä lähestymistapoja. Erityisesti kun sanotaan, että LNG ei saa tulla uusiutuvien energialähteiden sijalle, se pitää tuottaa kehittävästi ja sen on myös edes autettava hiilenkäytön vähentämistä liikenteessä. Ja on myös hyvä, että sanotaan, että LNG-strategia on saatettava yhteen Euroopan ilmastotavoitteiden kanssa. Sen pitää olla COP21-sopimuksen mukainen. Pitää huomata energiatehokkuus ja yleisempi strategia siitä, miten luovutaan vähitellen fossiilista polttoaineista 2050 mennessä. Mutta kuitenkin tässä kannanotossa vielä puhutaan nestetyn maakaasun puolesta aika innostuneesti. Se olisi ikään kuin hyvä vaihtoehto perinteisille polttoaineille, vaikka nestetyssä maakaasussa on paremmin tasapaino rikin oksidien, typen oksidien ja hiukkasten osalta, mutta se on kuitenkin perinteinen polttoaine ja se on vain siirtymävaihe. Tämä pitäisi tehdä selvemmäksi. Tällä pitäisi myös mainita, että korkeat infrastruktuurikulut, niiden on oltava suhteessa niin siihen hyötyyn, mitä voidaan saada nesteytetyn maakaasun käytöstä liikennealalla ja mietintöluonnoksessa kompromissien tarkoituksena on saada komissio ja jäsenvaltiot laittamaan lisää rahaa LNG-infrastruktuuriin, mutta minusta tämä on huolestuttavaa ja haluaisin tässä yhteydessä todella varoittaa, sillä maakaasu ei voi mahdollistaa hiilipäästöjen vähentämistä liikennealalla, jotta voitaisiin päästä ilmastotavoitteisiin 2050 mennessä. Sen mahdolliset hyödyt kasvihuonepäästöjen osalta ovat rajoitettuja ja on tällainen vaara olemassa, että jos enemmän rahaa laitetaan lng niin se vie pois resursseja todellisilta vähähiilisiltä vaihtoehdoilta ja sitten eh, sidotaan investointeja. Näin pitää huomioida teknologian neutraaliuden periaate, joka tuntuu tässä unohtuneen ihan täysin, ja pitää miettiä kestävämpiä uudistuvia energialähteitä ja julkisia varoja on pantava tehokkuuden lisäämiseen ja kestävän sähköistämiseen ja pitää myös pitää huomiossa tämä liuskekaasun tuotannon ongelma, tämä on yksi mahdollisuus, joka, jonka suuntaan ollaan menossa nestetyn maakaasun tulevaisuuden osalta. Eli kiittäisin teitä vielä kerran, esittelijä ja pohdijohtaja. Oh. Kiitos seuraavaksi Koh. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Claudia. Kiitoksia. Kiitos Claudialle tästä näistä erinomaisista kompromissehdotuksista ja niistä heijastuvat myös minun ajatukseni. Käsittelisin aivan muutama asia. Kun katsotaan vaihtoehtoisia polttoaineita, niiden kannalta tärkeää on se, miten infrastruktuuri toimii. Ja kun edistetään multimodaalisuutta, tämä on hyvin tärkeää nesteytettyä maakaasua voivat käyttää raskaat hyötyajoneuvot ja meren kulusesta voidaan myös hyödyntää. Ja tässä voitaisiin löytää parempia kannustimia LNGlle. LNGlle. Me voisimme päästä tilanteeseen, joka todella hyödyttäisi kaikkia, toimittaisiin kestävällä tavalla – ja pyytäisin saada tukea tarkistukselleni 90. Kiitoksia. Seuraavaksi Isabella de Monte. Kiitoksia. Haluan todella onnitella esittelijä tai valmistelija sekä jalkapallotuloksesta että tästä lausunnosta. On hyvin tärkeää, että meillä on oikeanlainen lähestymistapa – koska tässä korostetaan sitä, että vaihtoehtoiset polttoaineet eivät korvaa uusiutuvia energialähteitä, mutta ovat silti hyvin tärkeitä. Ja refit-arviointi ja jätteiden käsittely aluksista. Siinä todettiin, että tulokset eivät ole olleet aina ihanteellisia. Ja kestävyys on tässäkin tärkeää. Keskeistä on se, että tankauspisteitä on myös muualla kuin satamissa. Jos tällaista pääsyä ei ole tai saatavuutta ei ole, silloin järjestelmä ei toimi. Eli saatavuus on keskeistä ja samoin rahoituksen on oltava kohdallaan. Osallistuin TEN-T-päiville. Siellä oli toimijoita, jotka olivat saaneet investointeja, mutta mitään todellisia lisäinvestointeja ei ole ollut. Tämä on harmillista ja lainsäädännössä eri polttoainemuodot pitää ottaa huomioon. Tarkistus kahdeksan. Siinä korostetaan maataloutta ja päästöjä. Sitten tarkistus 48. Siinä toivotaan rajat ylittävää ulottuvuutta. Kiitos. Seuraavaksi Gesine Maisnä. Kiitos. Tiedän, että meillä on tänään vähän aikaa. Haluan kiittää valmistelijaa. Kompromissit ovat hyviä. Tässä katsomme todella nesteytettyä maakaasua. Sitä käsitellään täällä Itrassa ja myös Envissä. Nesteytetty maakaasu ei ole mikään ihmelääke kaikkeen, mutta se edesauttaa kyllä päästöjen vähentämisessä. Eri alueilla on pystytty osoittamaan, että sen käytön myötä päästöt ovat vähentyneet. Ja kolme vuotta sitten tehtiin päätös, joka on nyt täytäntöönpantavissa tai täytäntöönpanovaiheessa – LNGtä voidaan käyttää sekä aluksiin että rekkoihin, mutta meidän täytyy ottaa myös sähkö ja vety huomioon, eli on katsottava tuotantopuolta, onko tuotanto kestävää vai ei. Saksassa ei haluta nyt lisätä offshore-energiaa, sanotaan, että ei ole infrastruktuuria, jolla voidaan välittää eteenpäin kestävästi tuotettua energiaa. Meillä on tehtävä parannuksia, jotta COP21 tavoitteisiin päästään. Täällä viitattiin myös biokaasuun. Kestävä uusiutuva energia on hyvä, että biokaasu on jopa tällainen sivutuote. LNG-strategia on tärkeä Euroopalle ja sen täytäntöönpanon rahoittaminen on tärkeää, mutta ei ainoa asia, jota meidän on tehtävä. Seuraava puhuja. Kiitokset niin, nyt puhun omissa nimissäni, eli vaihtoehtoiset polttoaineet ovat tietysti merkittävä asia. Mielestäni voidaan puhua myös kaasun yhteydessä tästä asiasta, jotta pääsemme sitten unionin ympäristötavoitteisiin liikennealalla. Siksi meidän valiokuntamme täytyy toimia kunnianhimoisesti unionin strategiassa maakaasuasioissa. Ja seuraavia kohtia pitäisi vahvistaa, erityisesti viitata tuohon biokaasuun ja sitten kestävistä lähteistä peräisin olevaan puhtaan kaasuun. Se voi tosiaan olla puhtaan polttoaineen tulevaisuuden ratkaisu. Sitten täytyy vielä viitata energi- uusiutuvien energioiden direktiivin haasteisiin ja polttoaineiden laatuun. Näin voisimme sitten esittää konkreettisia direktiivejä maakaasuun, biokaasuun ja nestetetty maakaasuun nähden vuoden 2020 jälkeiselle ajalle kun tähtäämme uusiutuvien energiavarojen käyttöön vuoteen 2030 mennessä ja näin voitaisiin sitten hiiliriippuvuutta vähentää liikennealalla. Ja lisäksi tarvitaan selkeitä suosituksia ja viittaus siihen, miten meidän täytyy tuo hiilidioksidivastaavuus saada näihin maakaasujärjestelyihin mukaan, jotta kuluttajat saavat tietää, kuinka paljon hiilidioksidia on kyseessä, ja tämä oli yksi kompromissiratkaisuista. Kiitos. Loppuun käytän itse puheenvuoron. Ja sinne Maisner oli täysin oikeassa siinä, että tämä ei saa olla ainoa keino toimia, vaan meidän täytyy katsoa vaihtoehtoja. Mutta tämä on vaihtoehto, johon ei juurikaan tarvita lisää infrastruktuuria, siis laivat, jotka eivät käyttäisi sitten raskasöljyä. Se on raakaöljytuotannon sivutuote ja on eri, erittäin vaarallista lähteä vertaamaan sitä dieseliin. Ei dieselkään mikään ihmease ole, mutta jos vertaamme dieseliä ja raskasöljyä, niin diesel on aivan mahtavaa me ta, meidän pitää käyttää sitä kieltää raskas öljy, josta syntyy hankala jätettä. Jos emme tätä pysty tekemään, silloin ei tarvitse puhua ollenkaan muiden vaihtoehtojen rahoittamisesta. Eli meidän on pystyttävä kieltämään mahdollisimman nopeasti, ei tietenkään yhdessä, jos tämä onnistuu, mutta pitäisi pystyä kieltämään kaikki vaaralliset aineet ja asiat Euroopassa tässä ollaan päästy eteenpäin, mutta maailmanlaajuisesti ei vielä olla onnistuttu. Ja sen jälkeen on katsottava muita vaihtoehtoja. Nyt puheenvuoron saa Antonio Trikas DG Movista. Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitos edustaja Montrealia näistä kompromissitarkistuksista. Komissio on sama mieltä tarkistusten sisällön kanssa. Voimme yhtyä myös suurimpaan osaan niistä kommenteista, mitä muut meipi ovat edustaneet. Me olemme sitä mieltä, että LNG on tärkeää, että voidaan monipuolista liikenteen energiaa, erityisesti raskaiden hyötyn ajoneuvon osalta nesteytetyn maakaasun käyttö on vähentänyt kasvihuonepäästöä erityisesti silloin, kun sitä sekoitetaan biometaanin tai synteettiseen kaasuun, joka on peräisin uusitusta tekosta, kun tehdään energiasta kaasua ja se on myös myönteistä tämän rikkioksidi ja typen oksidipäästöjä näin erityisesti merialalla on typen päästön vähennyksiä 75 prosenttia ja rikkipäästöjä vähentynyt 95 prosenttia. Komissio haluaa edistää LNGtä. Nyt pyrimme panemaan tätä täytäntöön ja saamaan käyttöön vaihtoehtoisen infrastruktuurin. Kuten sanottiin, tarvitaan kansalliset puitteistot, jotka on toimitettava marraskuuhun mennessä. Me valmistelemme myös yhteentoimivuusstandardeja. EMSA, meriturvallisuusvirasto, valmistelee asiakirjoja liittyen koulutukseen ja turvallisuuteen ja myös verkon Euroopan yhteydessä me tuemme LNG ja eh, hankkeita. Kiitos. No niin, nyt vielä Euroopan mestari ja valmistelija. Muito obrigada. Até por tudo. Kiitokset. Kiitokset. Kiitos varsinkin näistä Portugalin saamista onnitteluista tuolla kentällä. Me olemme sitten saaneet apua päästäksemme aina voittoon asti. Kiitokset ehdotuksista tähän tekstiini ja kommenteista. Huomionne otan sitten tietysti mukaan tähän ja yksimielisesti tätä toivottavasti voimme edistää tätä strategiaa, jolla sitten energiamuotoja pyritään monimuotoistamaan. Haluan kiittää kaikkia yhteistyöstä ja osallistumisesta. Kiitokset varjoesittelijöille ja tietysti myös sihteeristölle, jonka apu on ollut aivan olennaista. Kiitos. Ensimmäinen yhdeksättä on äänestyspäivä. Nyt sitten kohta yhdeksän sisävesialusten tekniset vaatimukset. Ivo Belet saa puheenvuoron. President, ähm, thanks very much, äh, Michael. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Michael. Tuskin tarvitsee selittää, mistä on kyse. Aika on vähän, jos ymmärsin oikein, eli puhun ihan lyhyesti, mutta tämä on selitetty kohdassa yhdeksän, erityisesti perusteluosiossa, josta löytyy hyvä yhteenveto siitä, mitä on viimeisen vuoden aikana, kun on pyritty harmonisoimaan sisävesialusten teknisiä standardeja. Karin Vorman Koolin mietinnöstä tämä lähti liikkeelle kaksi vuotta sitten. Ajateltiin, että se oli helppo nakki ja muutamassa kuukaudessa se sujuu, mutta sitten tuli tällainen instituutioiden välinen, jos ei taisto, niin kuitenkin vähän hankalat suhteet neuvoston suuntaan. Eli tässä meni jonkun verran aikaa ja paljon epävirallisia kokouksia ennen kuin päästiin tähän eh, aika hyvään tulokseen. Neuvotteluja käytiin Luxemburgin ja Alankomaiden puheenjohtajakausilla. Ja tämä yhteistyö oli todella hyvä erityisesti Alankomaiden puheenjohtaja valtion edustajien kanssa. Haluaisimme kiittää heitä siitä, että neuvottelut saatiin hyvin vietyä loppuun. Ja yhteenvedon omaisti tärkeintä tässä oli delegoidut säädökset aspekti. Tehän tiedätte, että tästä on tullut ikään kuin testi instituutin väliselle sopimukselle, joka oli upo uusi muutama kuukausi sitten neuvoston ja komission suuntaan. Ja tämä oli tällainen, tällainen testitapaus. Ja kun neuvosto vuosi sitten esitti parlamentille otettaisiin mukaan dynaaminen viittaus viimeiseen version teknisistä standardeista, niin parlamentti ei tästä ollut kovin innostunut, koska tämä olisi tarkoittanut sitä, että parlamentti ei tarkkaan sitten voisi kontrolloida tulevia uudistettuja teknisiä vaatimuksia. Siksi teimme oman ehdotuksemme ja neuvosto esitti myös turvalauseketta sellaista tapausta varten, että jos vaatimuksia ei ole ja tämä voisi vaikeuttaa turvallisuutta ja myös ympäristöä. Tämä vaikutti ensin hyvältä ehdotukselta, mutta ongelma kuitenkin oli se, että parlamentti ei voisi sitten viitata tähän turvalausekkeeseen, eli meidät olisi jätetty pois päätöksentekoprosessista, eli tätäkään ehdotusta emme hyväksyneet. Ja Tämän takia neuvottelemisten toisesta kannasta ja pääsimme sitten siihen lopputulokseen, että pidetään, pidättäytään delegoidussa säännöksissä. Ja hyvät kollegat, olen vakuuttunut siitä, että kolmikanta neuvottelun tämän tuloksen osalta, eli että niin kutsutut siis niin standardit pannaan täytäntöön ja mitkä tahansa muutokset näihin vaatimuksiin tehdään ainoastaan delegoitujen säädösten avulla, niin että parlamentti on täysin mukana. Me olemme saaneet kolmesta tärkeästä asiasta yhteisymmärryksen aikaiseksi, eli jos ajatellaan näitä yhdenmukaiset vaatimuksia, joka on lainsäädännön muutoksen tärkein tavoite, eli että nämä yhdistetyt vaatimukset tai yhdentyt vaatimukset ovat kaikissa jäsenvaltioissa sitten käytössä voimme välttyä toisaalta myös liialliselta hallinnolliselta taakalta. Tästä oltiin liian huolestuneita tällä toimialalla, ei haluttu liikaa byrokraattista taakkaa ja tämä on hyvä kompromissi, näin päästään eroon tällaista hallinnoista liikatyöstä. Ja sitten kolmanneksi, kuten sanoin, varmistamme sen, että harvaan parannut laji jatkossakin eh, täysi toimivalta tällä alalla. Ja siksi pyytäisin, että valiokunta voisi yhtyä neuvoston ensimmäisen ehdotuksen, että voitaisiin yhtyä tähän luonnokseen toisen käsittelyn menemään luonnokseen. Ja sitten Michael, haluaisin kiittää vielä sinua. Sinun roolisi oli tässä tärkeä. tärkeä. Haluaisin sydämestäni kiittää sinua. Kiitän myös koordinaattorita, kollega esittelijöitä ja Itran sihteeristöä, erityisesti Dominikkiä, onko hän vielä täällä paikalla, niin, niin, niin. anteeksi, äsken olitte tuolla takana, eli kiitos Dominik siitä, että saimme mahtavaa apua ja myös oikeudelta osastolta. Ja haluaisin kiittää kaikkia poliittisten ryhmän neuvonantajia, komissiota ja Alankomaita puheenjohtajavaltiona mm, mahtavan hienosta työstä. Kiitos. Kiitos. Haluan kiittää myös sinua lämpimästi esittelijänä. Ilman sinua tämä ei olisi sujunut näin hienosti. Ja yhteistyöllä onnistuimme myös delegoidussa säädöksissä. Hieno tulos. Oikeastaan tähän ei nyt liittyisi keskustelua, mutta jos nyt joku välttämättä haluaa sitä kommentteja, niin voitte näin tehdä. Taylor. Kiitokset esittelijälle mainiosta työstä, erityisesti siinä, että olette pyrkineet pitämään kiinni parlamentin oikeuksista yhteislainsäädäntömenettelyissä. Olemme tyytyväisiä tästä sopimuksesta ja tuskin tarkistuksia on odotettavissa. Kiitos. Ja tietenkin Gesinenkin pitää nyt saada jotakin sanoa. Niin, olen todella yhtä mieltä. Tämä oli hankalaa. Oli tärkeää pitää kiinni omista oikeuksistamme. Tämä onnistui, koska todella vedimme yhtä köyttä ja olimme hyvin diplomaattisesti taitavia. Ja alankomaan maalaisetkin tässä auttavat meitä. Hienoa. Pelkkää auringon paistetta. Nyt vielä muistutus siitä, että 14.7.12 on tar- tarkistusten jättämisen määräaikaa. Trilogin tuloshan vahvistettiin kuitenkin jo 7.4., mutta valiokunnan jäsenet voivat toisessakin käsittelyssä periaatteessa jättää tarkistuksia, mutta tämä kuitenkin kuitenkin sitten kaataisi kompromissin, jos parlamentti hyväksyisi yhdenkin tarkistuksen. Eli oikeus tarkistuksen periaatteessa on, mutta silloin on oltava perillä myös seurauksista. Ja nyt eh, me välitämme tiedon neuvostolle tietysti meidän äänestystuloksestamme. Tämä tiedoksenne vain. Oikeus on siis olemassa, mutta toivottavasti tarkistuksia ei tule. Hyvä. Sitten vielä satama, palvelut, mutta esittelijä Fleckensteinia ei näy. Ai onhan hän siellä. Kiitoksia. Aivan lyhyesti pari asiaa. Me kävimme neljä neuvottelukierrosta ja 27.6. pääsimme yhteisymmärrykseen Alkumaiden kanssa – ja tulos on varsin tyydyttävä Euroopan parlamentille. Kaikkea haluamansa ei tietenkään voi saada, mutta paljon saimme. ECRn, EPPn, ALDEn, GUEN esittelijät ja nyt en tiedä, vihreiden esittelijät eivät tuolloin pääse paikalle, joten en tiedä mikä tilanne heidän riveissään on mutta hekin varmasti suhtautuvat tilanteeseen nyt hieman lievemmin kuin alussa. Tässä otsikko on muuttunut. Tässä puhutaan satamien järjestelyistä. Tässä oli kolme meille tärkeää kysymystä, tai työntekijöille tärkeää kysymystä. Esimerkiksi lakkoiluun liittyen ja yritys siirroissa pitää todella sitovasti noudattaa direktiiviä. Ja sitten äh, koulutus, joka haluttiin artiklasta ulos, äh, se pysyi siellä ja se pätee kaikkiin palveluihin. Luotsit otettiin pois kakkosluvusta ja tässä oli kaksi erityisen kansallista ongelma Ensinnäkin liputus. Ranskalaiset halusivat varmistaa sen, että polkumyyntihinnoin ulkoa käsin ei vesitetä satamapalveluita tai hilata niiden laatua alaspäin. Tässä saatiin Ranskaa tyydyttävä ratkaisu. En sanonut, että pitäisi olla oman maan lippu. Mutta kuitenkin todettiin, että säännöistä kaikkien pitää pitää kiinni, mukaan lukien sosiaalisesta ja työ lainsäädännön kysymyksistä. Sitten satamien autonomia. Tämä oli hankala kysymys. Tiedämme, että Espanjan hallituksella oli tämän osalta ongelma, koska Espanja haluaa määrittää Madridista käsin ainakin osittain satamamaksuja ja kompromissi ei mielestäni ollut kovinkaan hyvä. Tätä kautta haluttiin tämä varmistaa tai mahdollistaa. Ranskan ja Italian hallitus lähti tähän mukaan. Kesätauon jälkeen teksti on mm, muokattava ja vertailtava tarkistuksia. Ja ennen äänestystä on sanottava, että emme halua äänestää ennen kuin kilpailupääosaston käsittely ryhmäpoikkeuksista on hoidettu. Olemme lähettäneet kirjeen kilpailusta vastaavalle komission jäsenelle ja oletamme, että kolme asiaa muutetaan. Tiedämme, että emme neuvottele tässä komission kanssa, mutta meillä on kuitenkin oikeus tehdä selväksi se, että ei käy, että yhtäältä päätämme sääntelystä ja sitten komissio toisaalta voi sen tuhota omilla toimillaan. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle ja muille työssä mukana olleille. Menettely on käynnissä ja nyt voimme päättää tämän päivän kokouksen. Jatkamme suljetuin ovin, paitsi jos Gesin haluaa vielä sanoa jotakin. Niin, edelliset satamapaketit epäonnistuivat, joten haluan kiittää tässä esittelijää Knut Fleckenstein on oikeassa. Kukaan ei saavuttanut 100 prosenttia, mutta paljon tässä kyllä meni läpi ja hän todella uppiniskaisesti edisti parlamentin kantoja. Nyt alalle saadaan vihdoinkin avoimuutta, yhtenäiset toiminta- ja pelisäännöt. Tämä on satamille erityisen tärkeää. Aikaisemmin tässä ei siis onnistuttu, mutta tällä kertaa esittelijä sai tämän läpi. Hienoa. Niin, on hienoa, että täällä jaetaan suosiota ja gloria myös meille poliitikoille. Lyhyt tauko tähän väliin